hallinnon uudistuksesta, jonka 28. marraskuuta komissio julkaisi. Komissiolla oli jo mahdollisuus keskustella tästä aiheesta Ekon valiokunnan kanssa toinen eh, joulukuuta. Mielelläni keskustelen tästä tärkeästä aiheesta vielä tänään ja tulevina päivinä. Nyt haluaisin muistuttaa teitä siitä, että talous- ja rahoituskriisi osoitti, että talous- ja rahaunionissa oli heikkouksia ja siksi unioni on ryhtynyt toimimaan eri rintamilla. Se on ollut erittäin vaikuttavaa, erityisesti jos huomioidaan, mikä mitä ajateltiin olevan tehtävissä pari vuotta sitten. Euroalueelle on luotu pysyvä palomuuri Euroopan vakausmekanismin kautta niin, että on saatu aikaan rahoitusvakautta. Olemme luoneet pankkiunionin Ähm, helpottaaksemme rahoituksen saantia. Olemme vahvistaneet taloushallintoimme niin, että voidaan vahvistaa taloudellista ja budjettikoordinaattoria. Sixpack ja Twopack ovat äh, tärkeimmät elementit, jotka ovat vahvistaneet mm, talouden äh, hallinnointia. Ne ovat parantaneet budjettikuria ja kasvu- ja vakaussopimusta ja on otettu huomioon makrotaloudelliset epätasapainot ja jäsenvaltiot, joilla on äh, taloudellisia vaikeuksia ja se on lainsäädäntöön kodifioinut äh, budjettivalvonnan eh, ohjausjakson kautta. Komissio on päättänyt näiden uusien välineiden tarkastelun laajasti. Äh, tässä tarkastelussa arvioitiin äh, kolmea elementtiä Sixpackissa ja Tupackissa. Ensinnäkin asetusten tehokkuus. Täytyy katsoa, kuinka äh, pitkälti uudet säännöt ovat olleet, saavuttaneet tavoitteensa. Toiseksi meidän täytyy katsoa, millainen vaikutus näillä säädöksillä on ollut talouspolitiikan koordinoinnissa ja lopuksi se, kuinka nämä uudet säännöt ovat saaneet aikaan kestävää taloushallintoa Euroopan unionissa. Koska meillä on vain vähän aikaa eh, siitä, kun tämä on astunut voikaan, niin koskemukset ovat olleet rajallisia ja useita eh, välineitä ei ole vielä testattu. Tämä koskee erityisesti tämä liiallisia alijäämiä koskevaa eh, liiallista epätavatsapainoa koskevaa menettelyä Tämä rajoittaa mahdollisuuksia arvioida eh, tämän järjestelmän ennaltaehkäisevän roolin tehokkuutta. Siksipä komission eh, marraskuussa julkaisema asiakirja on lyhyt ja keskittyy faktoihin ja siinä tarkastellaan eh, Ähm, tätä, miten tämä on toiminut voimaan astumisesta lähtien, joko syyskuusta 2011 tai syksystä 2013. Tässä lyhyesti käsitellään myös millaisia yhteyksiä näillä eri elementeillä on. Arviossa myös katsotaan, millaisia parannuksia Sixpack ja Tupac ovat tuoneet. Se on syventänyt ja laajentanut taloushallintoa ja on vienyt eteenpäin korjannut makrotalous- ja taloudellista epätaisapainoa ja eh, vienyt eteenpäin julkisen talouden vakauttamista. Tässä on tarkasteltu järjestelmää, päällekkäisiä välineitä ja joidenkin välineiden monimutkaisuutta, erityisesti kasvu- ja vakaussopimuksista. Monimutkaisuus saattaa olla haaste avoimuudelle ja täytäntöönpanolle. Komission arvio myös osoittaa, että tarvitaan parempaa omistajuutta jäsenvaltioissa, joka mahdollistaisi uudistusten täytäntöönpanon parantamisen suosituksia, joita meillä on ollut ohjausjakson puitteissa. Tämä parantaisi kasvun, epätasapainon ja konvergenssin tuloksia. Lisäksi täytyy saada mukaan äh, kansalliset parlamentit ja sidosryhmät, jotta saadaan aikaan paljon parempaa vastuullisuutta. Meidän järjestelmämme voi päästä vain täyteen potentiaaliin, jos kaikki sidosryhmät osallistuvat. Tähän tarkoittaa tietenkin myös Euroopan parlamenttia. Se on avainasemassa, jotta voidaan varmistaa demokraattinen legitiimiys ja vastuullisuus EU-tason talouspolitiikan päätöksissä. Tämä asiakirja on lähtökohta ja keskustelun pohja ja nyt voimme puhua siitä, mikä on paras tie eteenpäin. Lähikuukausina hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, odotan mielenkiinnolla mielipiteitänne. Kiitoksia komissaari. Ja nyt on vuorossa poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensi herra Valts. Kiitoksia paljon puhemies Euroopan kansanpuolue tietenkin tervehtii tätä tämänpäiväistä keskustelua. Me tuemme komissiota siinä, että tähän astinen lainsäädäntö Sixpackista ja Tsypäkistä on ollut myönteisen tarkastelun alaisena. Ja budjettivajeet useimmissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa ovat pikkuhiljaa elpymässä. Me tuemme komissiota myös siinä, kun se yrittää vaatii rakenteellisia muutoksia jäsenmaissa ja me pidämme talouspoliittisia uudistuksia tietenkin oikeana tienä. Ja me tuomme komissiota myös siinä, kun sen sanoo, että vakaus- ja kasvusopimus nykymuodossaan kestää tulevaisuudessakin. Tämä tarkoittaa myös, että, että komission täytyy myös soveltaa olemassa olevia sääntöjä. Tämä vakaus- ja kasvusopimus on pohja kestävälle kilpailukyvylle ja, ja tulevaisuuden hakuiselle Euroopan taloudelle. Ja, ja nyt jos tästä sopimuksesta erotaan, niin silloin unohdetaan menneisyyden virheet. Ja Tällainen luova, talous, luova taloudenpito ei ole tullut tulokseen, me olemme ajautuneet velkakierteeseen ja finanssikriisiin. Ja siksi onkin hullua sanoa, että, että tämän, tämän sopimuksen yksiköt estäisivät jäsenvaltioiden toimintaa. Vakaussopimus ei ole mikään este kasvulla. Vakaussopimus ei muuta jäsenvaltioiden velvollisuuksia toimia tehokkaasti ja tietenkin nämä ovat epämiellyttäviä totuuksia monesta. Se ei kuitenkaan estä mitään myönteistä investointi-ilmastoa. Kaikki joustavuuden selvitykset täytyy ö, ö, tarkastella tätä silmällä pitäen. Ja vakaus- ja kasvusopimus, ei, sitä ei saa uhrata ei ole eroja tässä pienten ja suurten jäsenvaltioiden välillä. Siksi me vaadimmekin komissiolta, että se vakaus Euroopan vakauden mukaisesti toimii. Me edellytämme komissiolta, että se sitten antaa sel- selkeän signaalin niille jäsenvaltioille, jotka viivyttelevät tai jarruttavat. Kiitoksia. Kiitoksia. SND-ryhmän puolesta Rova Beres. Merci, madame la... Kiitos puhemies, hyvä varapuheenjohtaja. Ensimmäistä kertaa teidän kaudellanne saamme keskustella tästä taloushallintokysymyksestä. Viime mandaatin aikana me otimme ennalta näkemättömän askeleen unionin pankkipaketin rakentamisessa. Ja nyt on viimeinen mahdollisuus oikeastaan täytäntöön panna tuota pakettia. Näin voitaisiin päästä eroon tästä finanssikriisistä ja myös olla ajautumatta poliittiseen kriisiin tässä unionissa myös. Me olemme täällä pitäneet tätä merkittävänä kysymyksenä. Ja kun te esittelette nyt tämän Sixpackin ja Tuupakin varsinaisen johtopäätöksen, niin näyttäisi siltä, ettei tässä voida ainoastaan jäädä tällaiseen yksinkertaiseen lyhyeen faktatietoja esittämään, esitykseen, jossa ei ollenkaan kiinnitetä huomiota yhteiskunnalliseen kriisiin ja alikasvuun euroalueella ja koko unionissa. Minun täytyy huomauttaa, että tässä te olette myös julkaisseet samana päivänä asiakirjan, joka mielestäni näyttää asiat paremmassa valossa, varsinkin varsinkin niin siinä puhutaan kasvun vakavuustilanteesta ja myös yhteiskunnallisesta eh, suuresta kriisistä ja siinä kiinnitetään huomiota myös kysyntäongelmaan, investointiongelmaan ja monien sektorien valtaviin ongelmiin ja, eri jäsenvaltioiden talousarviohankaluuksiin, puhumattakaan sitten monin välisistä ongelmista tässä unionin ohjausjaksossa te asetatte siis tässä parempaan perspektiiviin unionien jäsenvaltioiden taloustilanteen, mutta se ei nyt näytä heijastuvan tässä teidän uudistuspaketissanne eikä ohjauspakettiin yhteenvedossanne. No, Nämä säännöt on hyväksytty tietenkin hankalina aikoina tällaisessa epänormaalissa tilanteessa, joten tuloksia on sinänsä turha odottaa. No me kuitenkin käymme keskustelua monesta eri suunnasta ja monesta eri näkökulmasta. Viime kesäkuussa valtioiden päämiehet eh, määrittelevät itselleen tällaisen tavoitteen vuoden lopussa miettiä tuupäkkiä ja sixpäkkiä ja myös esittivät tuollaista taloushallinnon joustavuutta. Ja tässä me nyt odottelemmekin tuota asiakirjaa ja toivomme, että siinä ei määriteltäisi pelkästään uusia sääntöjä, vaan myös eh, näistä tiukkien sääntöjen eh, ideologiasta siirryt siirryttäisiin toisen tyyppiseen talousideologiaan. Tietysti meidän täytyy pitää kiinni näistä säännöistä. Te niistä pidätte kovasti kiinni ja mekin niihin olemme kovasti sitoutuneita, mutta ei niitä pidä aina kuitenkaan sokeasti soveltaa, kun tässä kyse on jäsenvaltioiden suverenisuudesta joka, ja siihen puuttumisesta ja silloin EU-vastaisuus kasvaa jäsenvaltioissa. Eli nyt jos me ajattelemme sitä, miten meidän täytyisi tarjota joustavuuden mahdollisuuttakin, ja tuo tiekartta on nyt jälleen neljän puheenjohtajan luoma. Parlamentti on siitä, siihen, siitä, siitä sinänsä tyytyväinen, mutta jos me emme yhdessä pääse eteenpäin taloushallinnossa, niin Euroopan unioni sitten kyllä ö, romahtaa. Tässä on nyt ikään kuin viimeinen mahdollisuus kyseessä ja neuvottelut jäsenvaltioiden välillä näyttävät hankaloituneen, joten meidän täytyy nyt uudelleen aloittaa. Meidän täytyy ryhtyä puhumaan paremmalla äänensävyllä ja ymmärtämään toinen toisiamme paljon paremmin ja odotella täällä sitten parlamentista hyviä uusia ideoita ja myös sitten hyvää tahtoa neuvostosta. Jäämme odottelemaan. Kiitoksia. Sitten ECR-ryhmän puolesta herra Bernd Lucke puhemies, <clears throat> hyvä komission jäsen, minusta on erittäin hyvä, että meillä on tänään tämä keskustelu. Ja tämä on keskustelu äh, Tsypäkistä ja Sixpäkistä, mutta tämä on myös keskustelu äh, talouspolitiikan ohjauksen menestyksestä Euroopan unionissa. Ja jos tätä katselee nyt vähän laajemmin, niin sitten on aivan itsestään selvää se, että tämä keskustelu on tämän ohjauksen epäonnistumista käytävä keskustelu, koska aluksi oli sääntöjä, jotka olivat selkeitä, yksinkertaisia, avoimia. Oli sääntö, ei saanut olla yli 60 prosenttia velkaa eikä yli 30 prosenttia uutta velkaa. E, e, ja tällaista, e, eikä ole tällaista tukijärjestelmää, vaan jokainen valtio vastaa omista veloistaan eikä toisen valtion veloista. Mutta 2005 kasvu- ja vakaussopimuksen uudistuksilla nämä säännöt vesitettiin ja niiden tilalle tuli vähemmän selkeitä sääntöjä, kuten tällainen mm, rakenteellinen vaje, jonka sääntöjä harvat jäsenet pystyvät eh, selittämään. Ja sitä pitäisi joka vuosi vähentää 0,5 prosentilla. Valtiot, jotka ovat liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä jopa 0,8 prosenttia, mutta tällaisessa tai ei ole tapahtunut. Tämä rakenteellinen äh, alijäämä on laskenut vain erittäin vähän, paljon vähemmän kuin 0,5 prosenttia. Sitten 2010 äh, poistettiin kasvu- ja vakaussopimuksen äh, tärkeä pilari, nimittäin se, että jokainen vastaa omista tilanteistaan. Luotiin tilanne, jossa saatettiin luoda uutta Ähm, velkaa, joka ei ole äh, äh, valtioiden velka otettiin two-pack ja six-pack ja eurooppalainen ohjausjakso ja erilaisia tulostauluja niin, että äh, jokainen rahoit- rahoitusta ja finanssipolitiikka voidaan perustella jollakin indikaattorilla. Hyvät naiset ja herrat, tämä on väärä tie, jolla me nyt olemme. Kaikessa tulee eh, epäselvempää, monimutkaisempaa ja tämä mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot pystyvät jatkossakin eh, vastuuttomasti mm, eh, toimimaan politiikassa, kuten esimerkiksi Ranskassa nytkin tapahtuu. Meidän täytyy palata tähän periaatteeseen, että mm, jokainen vastaa omasta tilanteestaan. Silloin jokaisen valtion täytyy suverenisti päättää omista <clears throat> rahoitus- ja finanssipoliittisista kysymyksistään omalla vastuullaan sillä periaatteella, että vain tämä valtio on vastuussa veloistaan ja ne joutuu maksamaan. Silloin ei tarvita tällaista ohjausta. Voidaan vain muistuttaa valtioita siitä, että ne velat, jotka valtiot tekee, niin niiden valtion täytyy maksaa takaisin ja valtion veronmaksajan takaisin, eikä kenenkään muu. Ja tämä kyllä riittää kannustimeksi, jotta euroalueella palataan taas järjen aikaan. Kiitoksia. Köszönöm képviselő úr, az ALDE képviselők... Kiitoksia. Alten puolesta uh, edustaja Van Nivenhuisen. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia puhemies. Tänään keskustelemme siitä, miten sixpackia ja twopackia arvioidaan näitä paketteja, joista päätettiin päätös viime vuonna, jotta vakaussopimusta ja kasvusopimusta saadaan vahvistettua. Komission arviointi sisältää useita analyysejä, mutta sieltä puuttuu tärkein keskustelukohta, nimittäin se, että missä määrin tätä joustavuutta voidaan käyttää budjettisääntöjen soveltamisessa. Komissio on sanonut, että tästä se ottaa kantaa tammikuussa nyt voimme keskittyä vain siihen, mitä viime viikkoina on tapahtunut. Ja kuitenkin merkit ovat ihan kaikkea muuta kuin myönteisiä. Puheenjohtaja Juncker sanoi viime viikolla erässä lehdessä, että tämä komissio lähtee soveltamaan budjettisäätöjä poliittisella, poliittisella tasolla. Ja on kuitenkin budjetin saneeraus osoittaa jälleen, että mihin tämä asenne johtaa. Esimerkiksi Ranskassa ja että Ranskalle ovat ristiriidassa niiden sopimusten kanssa, joita vajaa vuosi sitten tehtiin nimit kummassakin paketissa, josta tänään keskustellaan. Te omassa arviossaan näistä paketeista komissio sanoi, että nämä lisämääräajat ovat, voidaan myöntää vain silloin, kun on tapahtumassa myönteisiä uudistusaskeleita, jotta sitten vaikeissa olosuhteissa voidaan osoittaa, että pärjäämme. Viime kuussa komissio osoitti selväksi, että Ranska on tehnyt aivan liian vähän jotta se pystyisi tervehdyttämään taloutta ja uudistamaan taloutta. Nämä lisämääräajat komission mukaan peru, eivät perustu budjettipoliittisiin sopimuksiin, joita euroalueella on tehty. Nämä lisämääräajat haisivat poliittiselta lehmänkaupalta. Ensimmäiset kymmenen vuotta euroa ovat osoittaneet silloin, kun sääntöjä kasvusopimuksen osalta käytetään poliittiseen peliin. Se, mitä me tarvitsemme, ei enemmän politiikkaa budjettisäännöissä, ei enemmän enemmän liikkumavaroita eikä enemmän joustavuutta, vaan sen sijaan uusi investointisuunnitelma täytyy nähdä sääntöjen voimistamisena. Vain ne valtiot, jotka pitävät kiinni tästä vakaussopimuksesta, vain ne maat, jotka painavat täytäntöön näitä suosituksia, niiden täytyy saada mahdollisuus päästä nauttimaan investointirahoista tämän uuden suunnitelman mukaan. Vai täl, ja, ja, niitä maita sanktioiden, jotka eivät pidä kiinni säännöistä, mutta nyt niitä palkitaan, jos, mutta, ni, mutta niitä maita pitää palkita, jotka pitävät säännöistä kiinni. Tällä tavalla me ymmärrämme budjettisäännöt Euroopan kansantaloudessa ja tämä myös liittyy Euroopan unionin ottamaan luottamukseen. Kiitoksia myös siitä, että piditte kiinni puheenjohtaja Rova Matias. Kaksi minuuttia. Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen. Taloushallinnon arvioinnin täytyisi alkaa hyvin yksinkertaisesta ja vakavasta asiasta, eli siitä, mikä on epäonnistunut, koska uudet säännöt eivät ole menestyneet. Ja poliittiset tulokset ovat se, että entistä enemmän työttömyyttä on, entistä enemmän taloudellista epätasapainoa on, eikä oikeastaan euroaluekaan ole alkuunkaan vahvistunut. Eli eh, taloushallinto ja euroalue eh, uudistukset ovat käytännössä täyttä roskaa, suorastaan myrkyllistä roskaa. Eli tässä on, tuloksena on nolla. Ja jos ajattelemme tätä taloushallinnon varsinaisia tuloksia, no jos ajatellaan sitten velkaa, onko velka kasvanut? No ei. Eikä myöskään budjet, talousarvioiden alijäämät ja ylijäämät, niiden valvonta ole onnistunut on entistä enemmän epätasapainoa julkisessa taloudessa kuin vakautusta havaittavissa ja yhteiskuntallinen rakenne on äh, hajoamassa, kasvuakaan ei ole saatu alkuunkaan aikaiseksi. Eli tämä on täydellinen epäonni. Ja nyt tässä komissio sitten tarjoaa joustavuutta, jotta jäsenvaltiot voisivat äh, laskea tämän alijäämän ja myös investointinsa omien sääntöjensä mukaan. Ja tätä me olemme nimenomaan toivoneet, jos ajattelemme unioniin varsinkin kaukaisempia alueita. Siellä on suuria ongelmia, miksi kaikki rahat pitäisi laittaa tuon velan maksamiseen yhteiskunnallisen kurjistumisen estämisen sijaan. Eli tässä nyt täytyy muistaa, että täytyy ottaa selkeästi esille pääongelmat, päätulokset, jotka tästä ohjelmasta ovat tulleet. Nyt tämä koko paperi voidaan suoraan vain repiä, koska tämä paperi on pelkkää roskaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Urtasun. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Komissio väittää, että ensimmäiset vuodet tämän uudistetun puitteiston kanssa ovat olleet menestyksekkäitä ja tämä osoittaa, että finanssipoliittisten sääntöjen muuttamiset ovat tuoneet menestystä, mitä tulee julkistalouden vakauttamiseen. Me emme ole laisinkaan tätä mieltä komission täytyy nyt siirtyä tästä kapeasta näköalasta uuteenlaiseen näköalaan. Se, että tehdään suuria budjettileikkauksia perushyvinvointiin Euroopassa, sillä on todella pahoja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikuttaa elpymiseen. Siksipä meidän mielestä nykyiset puitteistot haittavat itse itseään, eivät vastaa, säännöt eivät vastaa tavoitettaan, vaan ne vievät euroaluetta kohti kolmatta taantumaa. Me tarvitsemme äm, syklin vastaista lähestymistapaa. Olemme nähneet, että sääntöjä ei pystytä edes tehokkaasti panemaan täytäntöön. Joustavuudesta on tullut sääntö eikä poikkeus, koska yhteiskunnallinen ja kuitenkin yhteiskunnallinen taloudellinen haitta on jo tapahtunut. On myös lyhytnäköistä, että komissio sanoi, että makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä ei tarvitse uudistaa. Nykyinen menettely asettaa suurimman taakan vajen maille. Meillä täytyy olla vähän systemaattisempi lähestymistapa. Vihreät ovat pettyneitä siitä, että komissio pitää nykyistä taloushallinnon puitteistoa menestyksekkäänä ja että uudistusta ei tarvita. Me uskomme, että jotta voisimme saada todellisen syklin vastaisen lähestymistavan, tarvitsemme lainsäädäntöehdotuksen, joka voisi uudistetussa six-packissa luoda investointeja, jotka loisivat yhteiskunnallisia ympäristöhyötyjä. Lisäksi meidän täytyisi huomioida se velka, joka syntyy pankkien uudelleen pääomittamista. Keskivertovelka euroalueella on 90 prosenttia BKTstä. Kolmas osa tästä velasta johtuu tuista, joita jäsenvaltiot ovat pankkisektorille antaneet vuodesta 2008. Tämä on epäreilua että pitää uudistaa. Meidän täytyy myös lainsäädännössä kodifioida joitakin peruskonsepteja, kuten rakenteellinen epätasapaino, joka, johon ei ole mitään selkeitä sääntöjä. Espanjassa esimerkiksi komission ähm, äh, odottaa, että äh, työllisyysaste olisi noin 20 prosenttia. Me haluaisimme vähän äh, katen, selkeämpää määritelmää tälle konseptille, jos olisi laajempi teoreettinen tausta. Hyvä komission jäsen, me haluamme myös saattaa päätökseen tulostaulua makrotaloudesta epätasapainosta sosiaalisilla indikaattoreilla. Moskvic eh, sanoi kuulemisessaan, että hän ottaa yhteiskunnalliset indikaattorit mukaan ja haluaisi, että tämä pannaan täytäntöön. Mitä sääntöihin tulee? Viime päivinä komissio on vain pyytänyt Espanjaa esimerkiksi vähentämään vajettaan leikkaamalla vielä neljä miljardia euroa. Eh, valtiossa on valtaisesti työttömiä, puolet työttömistä eivät saa minkäänlaista tukea. Voiko EU sulkea silmänsä tältä todellisuudelta, kun se uusi kansallisia kansallisia budjetteja nykyisten sääntöjen mukaan. Tämä on yhteiskunnallisesti sokeaa ja taloudellisesti itsetuhoista. Siksi meidän mielestämme ähm, oikeudellista uudistusta todellakin tarvitaan, jotta tästä taantumasta päästäisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Steven Wolf EFT-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Herra Dombrovski, minä kyllä odotin teidän puhuttanne, että se esittäisi menestystarinan siitä, miten Sixpack ja Tupac ovat auttamaan äh, Eurooppaa nousemaan laman äh, syövereistä. Te ette te e- siinä epäonnistuneet. Äh, oh, nythän on joulu, hyvät edustajat. Nyt on joulu, kun vanhemmat kertovat lapsilleen paljon satuja siitä, mitä hyvää maailmassa on vaikka me tiedämmekin, että ulkona on pahaa. Ja tässä salissa jälleen kerran te kerroitte meille paljon satuja koska jos te olette kuunnelleet tämän parlamentin edustajia, niin pääkohta tässä Sixpackissa on valvonta valvonta valtion budjeteista ja päätöksentekijöiden rahoinkäytön valvontaa ja, ja Euroopan kansalaisten ja heidän hallitustensa valvonta. Siksi kasvu alas ei kasvua, pelkästään köyhyyttä ympäri Eurooppaa. Ja jouluna tällainen valvonta ja ta, joulun tarina, sen pitäisi osoittaa teille, miksi Eurooppa menee väärään suuntaan. Miljoonat Euroopat juhlivat juhlaa kertomalla lapsilleen siitä, että joulupukki toimittaa heille lahjoja. Ja viime jouluna, jos, Euro, jos EU valvoisi joulupukkia, niin tarina olisi toisenlainen. Ensinnäkin joulupukki ei saisi ajaa enempää kuin 4,5 tuntia ilman 45 minuutin taukoa EU-direktiivin e mukaisesti. Hän saattaa olla, että että hänen poronsakin voi tarvitsisi ajopiirturin, koska täytyy saada myös leima sen hänen takamukseensa ja direktiivien mukaan ei myöskään saisi käyttää poroa, vaikka direktiivi olisikin, niin sitten ainakin täällä sanottaisiin, että täytyy synnyttää interryhmä, jolla voidaan suojella sitten joulupukin poroja. EUn tarkastajat kysyisivät, onko joulupukki noudattanut kaikkia sääntöjä. Aivan niin kuin EU romuttaa joulupukin, te olette romuttaneet tarinan joulusta miljoonien eurooppalaisten kannalta, heidän perheensä, perheidensä ja lastensa kannalta. Sitten riippumattomien sitoutumattomien luodosta herra Mono. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Kun tämä vakaus ja sopimus on saatu nyt täytäntöön pantua, niin minkälaiset tulokset siitä ovat? No, tämä oikeastaan on Ranskassa tulkittu samalla tavalla julkisten varojen käytössä ja suhteessa tähän maailman talouteen. Varoja on käytetty väärin ja vaaditaan entistä enemmän talouskuria, vähemmän julkisia palveluita, vähemmän suvereniteettia ja, ja näin sitten sisäinen kasvu pysähtyy jälleen. Jos katsomme Kreikkaa ja Kyprosta sinne rakennerahastoa ja on kulutettu valtavasti. Jokaisen jäsenvaltion täytyy vähentää velkaansa ja talousarvi, talousarvionsa alijäämiä, mutta siitä on valtavat ongelmat. myös valtava maahanmuutto-ongelma on kyseessä. Euroa pitää jatkuvasti tukea. Tästä tulee syntyvät valtavat yhteiskunnalliset ongelmat jäsenvaltiot tarvitsisivat kansallisia keinoja tämän tota, unionin talouskurin sijaan voidakseen tukea kansallista kasvuaan, pankkejaan ja niin poispäin. Federalistinen Eurooppa on vienyt tämän kaiken takavarikoon ja meidän mm, patriottinen isämaallinen talouspolitiikkamme ei oikeastaan enää ole mahdollista ja yhdistynyt kuningaskunta ei tarvitse tätä sixpackia eikä two-packiäkään ja siellä sitten myös kasvu näyttää korkeammalta. Juncker on vaatinut muilta kuitenkin paljon tiukempaa toimintaa ja nyt täytyy kysyä sitten esimerkiksi näiltä muilta edustajilta, mitä he ovat mieltä tästä ongelmasta. Kiitoksia. Tämä kierros on saatu päätökseen. Nyt on vuorossa sitten yksittäiset puheenvuorot. Eh, Delange, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia eh, puhemies ja sydämelliset kiitokset myös komission varapuheenjohtajalle hänen alustuksestaan tänä aamuna. Häntä kritisoidaan sen takia, että tämä asiakirja, josta me puhumme, on lyhyt ja perustuu faktoihin. Minä haluaisin onnitella häntä siitä, koska hänen, tämä teidän analyysinne on aivan selvä siitä, että toimivatko säännöt vai eikö meillä vielä ole ollut tarpeeksi aikaa osaa arvioida sääntöjä käytännössä. Tämä on se kysymys. Minä sanoisin, että se mikä ei ole rikki, sitä ei pidä korjata. Säännöistä päätimme menneisyydessä, koska euro oli kuilun partaalla ja nyt tämä Euroopan parlamentti voi olla ylpeä siitä, että olimme silloin riittävän rohkeita tähän, näihin toimenpiteisiin. Meidän täytyy myös muistaa, että euron alussa, jos alusta asti olisimme käyttäneet tätä, tai meillä olisi ollut tämä makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely, niin silloin olisimme ehkä voineet ehkäistä tämän dramaattisen tilanteen monissa jäsenvaltioissa. Mutta se, mikä mielestäni on tärkeintä, on se, että me tällä hetkellä pystymme puhumaan tekstistä yhdessä. Se on yksi asia, mutta meidän täytyy katsoa myös tilannetta. Britit sanovat niin hienosti, ehkä minun pitäisi vain äh, britteihin, he sanovat, että the proof of the pudding is in the eating. Eli voimme täällä kyllä puhua säännöistä, mutta jos sääntöjä sitten käytännössä murennetaan, niin sitten jo nyt viemme pohjaa terveeltä eurolta. Siksi EPP tulee komissiota arvioimaan sen pohjalta, noudatetaanko niitä asioita, joista sovittiin menneisyydessä koskien eri jäsenvaltioita. En nyt täällä mainitse kenenkään nimeä, mutta kyllä me kaikki tiedämme, kenestä tässä on puhe. Meidän täytyisi siis, siis ei vain puhua teksteissä, vaan ihan käytännössäkin osoittaa, että tuemme näitä sääntöjä. Sitten Lange, hyväksyttekö sinisen kortin? Edustaja Kisokonos, olkaa hyvä puhemies niin, tässä on kuultu että pitäisi noudattaa sitä, mistä on sovittu ja taloushallinnon sääntöjä. Kuitenkin unohdetaan se, että unionin lainsäädäntö puhuu taloushallinnosta kylläkin, mutta meillä on myös oikeudet. Meillä on perusoikeusasiakirja, jota täytän, tässä jatkuvasti rikotaan halli, näillä taloushallintoon liittyvillä täytäntöönpanokysymyksillä. Ja Kreikassa vain velka No, kasvaa ja sosiaalisia oikeuksia jatkuvasti leikataan ja loukataan. Voimmeko me jatkuvasti niitä vain julkisen talouden vakauttamisen nimissä leikata? Ja, duurde heel even voordat de vraag kwam. Het was meer een verklaring. Niin, nämä nyt ehkä välttämättä ollut kysymys, vaan ennemminkin julkilausuma. Jos äh, että minua uskoo, niin sitten äh, voisin ehkä siterata äh, herra Draghia, EKPn pääjohtaja. Hän sanoi, että jos haluaa olla eurojäsenvaltio, euro, euron valtio, niin silloin siihen liittyy myös sääntöjä. Me emme ole kriittisiä, emme myöskään ilkeitä, vaan säännöt ovat ankkuri mm, kansantalouksillemme ja eurolle. Jos sanoo yhtä, niin silloin täytyy myös noudattaa, jos haluaa yhtä, niin silloin täytyy myös noudattaa sääntöjä. Yksi ei onnistu ilman toista. Kiitoksia. Sitten Rova Ferreira, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Talouspolitiikka talouspoliittinen ohjaus ei ole toiminut tämän kriisin aikana, kuuden vuoden aikana. Euroopan unionin eroa muista talouslohkoista talous jumittaa ja sitten inflaatio nousee ja 29 miljoonaa työtöntä on ja valtavat epätasapainot. Olemme ikään kuin kuilun partaalla. Meillä oli talousliitto suunnitelmissa yhtenäisen valuutan puitteissa korot ovat lähellä nollaa. Ja tässä kauhistuttavassa tilanteessa, kun lähdemme kohti vuotta 2015 ja komissio ehdottaa säästöpolitiikan jatkamista, voinkin kysyä, että eikö ole enää mitään vaihtokurssipolitiikkaa, mitä voidaan kysyä. Kriisipolitiikassa täytyy miettiä, mitä nyt vielä täytyy tapahtua, jotta komissio tekisi syklin vastaista talouspolitiikkaa mutta tällaiset keinotekoiset elvytykset eivät tietenkään voi poistaa talouden heikkouksia. Nyt puhutaan sixpackista ja pitää katsoa, mitä laissa sanotaan ja katsoa, voidaanko poiketa säännöistä silloin, jos on ollut ulkoinen shokki, joka ei riipu jäsenvaltioiden taloudesta, ja kun rakenteellisia uudistuksia tehdään kilpailukyvyn parantamiseksi, niin kuitenkaan aitoja rakenteellisia uudistuksia ei tehdä eikä mitään periaatteellisia asioita tehdä. Sitäkö komissio on soveltanut? Ei. Kaikki sopeutukstoimet julkisen talouden osalta ovat olleet poliittisia myönnytyksiä. Ja tämä on kirjattu lakiin ja meidän täytyy keskittyä tähän ja tämän lisäksi minen täytyy panostaa keskeisin asiaan aiheen, koska ilman kasvua ei ole kestävää julkista taloutta. Se on ollut selvää alusta pitäen. Ja Eurooppa on etenee kuin etana, mutta muuttakaa agendaanne. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lunes, olkaa hyvä.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 talousarvioraiteilleen. Meillä on Belgiassa hallitus, joka ensimmäistä kertaa 25 vuoteen on pyrkinyt ottamaan uusia keinoja käyttöön talousarvion tervehdyttämiseksi ja vähentämään myös tuota verotustaakaa. Näitä uudistuksia täytyy tehdä, jotta haluamme kasvua aikaan saada, jotta haluamme, jos haluamme luoda työllisyyttä ja luoda uskoa tulevaisuuteen, mutta valtavaa vastustusta muutosta on. No, eilen, jos en huomasittekin, valtavat lakot ö, ovat iskeneet Belgiaan ja jos meillä ei ole minkäänlaisia investointeja eikä minkäänlaista sosiaaliturvaa eikä myöskään kasvua, niin tilanne on kyllä huono. Ja jo, nyt meidän täytyy sitoutua erinäisiin ohjelmiin, mutta me saadaan ne myös konkreettisesti toimimaan. Jos ajattelemme 300 miljardin investointiohjelmaa, niin meidän täytyy tutkailla, miten se oikeasti lyhyellä aikavälillä ryhtyy toteutumaan komissio näyttää turhankin myönteiseltä arvioidessaan ohjauspaketteja ja uudistuspakettia. On varmasti tiettyjä edistysaskelia saatukin aikaiseksi, mutta kuitenkin lisävelkaakin on jouduttu ottamaan ja se on taas heikentänyt luottamusta ja uskottavuuttakin. Me emme voi enää toimia samalla tavalla jos me haluamme taata myös tulevaisuuden lapsillemme. Kiitoksia. Herra Toirer, minuutti 30 sekuntia. Ja Filda. Niin, paljon kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, valtioiden velkaantuminen oli jo ennen euron käyttöönottoa liian korkea. Se oli myös ennen talous- ja rahoituskriisiä liian korkea ja se on sitä nytkin. Siksi on omituista, että jotkut kollegat täällä talossa haluavat enemmän velkaa ottaa eh, liian velkaantumisen torjumiseksi. Tämä ei voi olla oikea tapa. Meidän täytyy päästä tästä velkaloukusta ja se onnistuu vain rakenteellisten uudistusten kautta, jos ottaa yhteisön valuutan käyttää, niin silloin tarvitaan myös instituutioita yhteisen edun läpiviemiseksi ja siksi meillä on Tupac ja Sixpack, jotta kasvu- ja vakaussopimusta vahvistettaisiin, jonka Gerhard Schröder ja punavihreä liittohallitus Saksassa ja Ranskan äh, hallitus ensimmäisenä rikkoi, joka ei noudata sääntöjä, niin silloin vie pohjaa yhteisön valuutan vakaudelta. Tärkeää on nyt, että noudatamme sääntöjä ja noudat, luotamme teihin komission jäsen Dombrovskis. Te omassa maassanne osoititte, kuinka rakenteellisin muutoksiin voidaan päästä jälleen kasvuun. Kreikka, Irlanti, Portugal ja Espanja ovat suuria ponnistuksia tehneet. Ihmiset ovat vyötään kiristäneet. Nyt on taas valoa tunnelin päässä. Nämä valtiot ovat jälleen kasvukurssilla. Nyt tärkeä kysymys on, että mitä Italia ja Ranska tekevät, ja komission on varmistettava, että säännöt koskevat myös suuria valtioita eikä vain pieniä, että näitä sääntöjä kaikki noudattavat. Sitä me vaadimme ja odotamme teiltä komission jäsen Dombrovskis, että sinne viette läpi komissiossa. Kiitoksia, herra Hyväksyttekö sinisen kortin? on puheenvuoro. Thank you. Would you agree with me that when you... Oletteko samaa mieltä siitä, kun ajattelee sixpackia, niin vähän niin kuin Cristiano Ronaldo on aika atleettinen tyyppi, kun ajattelen EUta, ei se ole todellakaan sixpack. Se on, se on väsynyt, hidas, tämä käyttökelvoton, vähän niin kuin minä olen aamulla, ei mikään Ronaldo, ei lähelläkään. Oletteko samaa mieltä tästä arviosta, että mikä, mikä, miltä EU näyttää? No, mielenkiintoinen kysymys. Olkaa hyvä, herra. No, kiitoksia. En tiedä, onko six-pack hyvä äh, äh, termi tässä, sitä en tiedä, mutta se mitä Euroopassa huomaan on, että me emme usko itsemme. Jos kuuntelemme ihmisiä äh, muualta, Intiasta tai Tyyneltä mereltä, he sanovat meille, että teillä on Euroopassa infrastruktuuria, erinomaisia yliopistoja, hieno terveyden hoitojärjestelmä. Jos te ette onnistu kasvun tielle palaamaan, niin kuka sitten? Se, mikä minua harmittaa on, että puhumme e- valuutasta. Euro ei ole syy eikä ratkaisu ongelmiin. Me tarvitsemme teknologiaa, innovaatiota, kasvua ja sitten uskon, että saamme aikaan sellaisen sixpackin kuin urheilijoilla on. Képviselőtársaim, megértem, hogy ez egy nagyon fontos... Ymmärrän tietenkin, että tämä on tärkeä kysymys kyllä käsitän myös sen, että te pidätte itseänne vastuullisena, mutta tämä on pitkä keskustelu. Pitäisiin teitä ymmärtämystä sille, että voin hyväksyä vain yhden sinisen kortin. Ja ne, jotka, sit, jotka ovat ilmoittautuneet myöhemmin, että, että eivät enää saa puheenvuoroa. Edustaja Viekas. Minuutti. nós, a governação com... Puhemies, niin six-pack ja two-pack um, niiden tarkoitus oli viedä jäsenvaltioita parempaan suuntaan, mutta itse asiassa nyt vain suuryritykset hallinnoivat tätä koko unionia ja ovat ajaneet meidät budjettikuriin, valtavaan vyön kiristämiseen ja erilaiset uudistukset itse asiassa johtavat ainoastaan näiden entistä parempaan vahvistumiseen ja kansalaisten kurjistumiseen. Jos ajattelemme nyt suurinta osaa unionin jäsenvaltioita, 24 jäsenvaltiota itse asiassa ei ole onnistunut täyttämään näitä mm, sääntöjä. Ja tässä sitten komissio väittää, että velka ja alijäämä ovat laskemassa. No minkä mistä syystä me sitten edelleen olemme syvässä kriisissä? Ja miten voidaan selittää se, että myös niissä maissa, joissa ei euro euro ole käytössä, kasvu on ollut suurempaa kuin eurovaltiosta. Miksi ne kasvavat ja ottavat vähemmän velkaa? Kiitos. Sitten edustaja Giegold. Kaksi ja puoli minuuttia. Ähm, niin, te olette esittäneet selvitykset, jonka mukaan uudistuksia on tehty. Ne olivat, se oli aika kiistetty lakipaketti aikoinaan. Teidän eh, selvitykseni maalaa tämän tilanteen pastelivärisenä, koska ne säännöt, joista me olemme päättäneet, eivät ole sellaisia, että te uskaltaisitte niitä soveltaa johdonmukaisesti ja että niistä valitsisi läpinäkyvyys miten niitä sovelletaan. Kun me katsomme, että ovatko rakenteelliset alijäämät euromaissa todellakin alentuneet niin paljon kuin niistä on sovittu, niin me joudumme toteamaan, että 18 maista 14 on oikeastaan E, eivät ole pystyneet toteuttamaan ja sovittamaan tervehdyttämissuunnitelmia, mutta sitten eräät kollegat edelleen esittävät, että tässä ongelmia olisi, vaan niitä täytyy vain soveltaa tiukasti. Nyt jos näin tehtäisiin, niin Eurooppa ajautuisi taantumaan. Siksi onkin oikein, että te annatte enemmän liikkumavaraa Samanaikaisesti voidaan katsoa, että ei voida sanoa, että säännöt ovat kaikki hienoja. Toiseksi on kollegoita, jotka sanovat, että nämä monimutkaisemmat säännöt, niitä täytyy yksinkertaistaa, jotta mutta ne ovat taas syklin, myönte- syklin mukaisia. Ja ongelma tässä tiukan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen soveltamissa on se, että meillä on yhteinen talouspolitiikka euroalueella. Siis lopetetaan kilpailu, verokilpailu Paitsi, sitä paitsi täytyy saada selvät finanssipoliittiset säännöt, jossa ne, jotka ovat vahvempia, en, investoivat enemmän, jotta toisilla on enemmän tilaa sitten tervehtyä, tervehdyttää taloutensa. Mutta mitä sitten tekee neuvosto? Jäsenmaiden neuvosto <clears throat> tässä yhteisessä talouspolitiikassa ei tee sitä, <clears throat> vaan, vaan ne ovat ikään kuin EKPn tiellä. Siellä yritetään EKP yrittää vakauttaa eroaluetta ja komissaari teiltä puuttuu se, että te ette, te ette voi muuttaa tätä tilannetta, investointipaketti menee oikeaan suuntaan, mutta kaikki nämä ongelmat, kaikki nämä ongelmat, te, niistä te ette puhu selvällä Suomella ja teidän täytyy siirtää todellakin vastuu sinne, johon se kuuluu, eli neuvostoon, joka ei ole valmis tekemään sitä, mitä tarvitaan. Kiitos. Herra Kiikol, teillä on sininen kortti. Hyväksyttekö? Totta kai. Herra Luka. Herr Giegold, Sie haben gesagt... Herra Giegold, te sanoitte, että yksinkertaiset säännöt olisivat prosyklisiä. Jos meillä on valtio, jolla on tasapainoinen budjetti, niin yksinkertaisten sääntöjen mukaan hänen vel- sen velka saa nousta kolmella prosentilla. Se tarkoittaa, että valtion menoja saadaan lisätä noin 15 prosentilla, mikä tässä on prosyklistä. Näiden sääntöjen mukaan saa harjoittaa ekspansiivista finanssipolitiikkaa. Herra Luke, ongelma ei ollut niinkään osu, että mihin talous ei mennyt. Todellakin euromailla on aina ollut nämä säännöt, tämä kolmen prosentin sääntöt, josta on pidetty kiinni ja paremminkin. Meillä ei ollut sääntöjä, jotka suolittivat siitä, että velkataso olisi johtanut takaisin. Ja siinä mielessä vanhat säännöt kolmen prosentin ja 60 prosentin osalta, joita te edustitte, olivat primitiivisiä, yksinkertaisia näennäisratkaisuja, koska hyvässä vaiheessa ne eivät antaneet mitään sitoumuksia. Siksi rehellisesti sanoen teidän puheenvuoron on liian yksinkertainen. Teidän vastauksenne keskittyi vain tähän huonoon vaiheeseen. Se oli yksipuolinen kommentti. Kiitoksia, Gergi Gols. Herra Marko Valli, kaksi minuuttia. Niin, kiitoksia puhemies Hyvä komission jäsen, voisitteko katsoa minuun päin? Hyvä komission jäsen, voisitteko katsoa tänne päin? Ei mitään. Minä puhun tällä hetkellä niiden 29 prosentin eh, italialaisten eh, puolesta, jotka äänestivät eh, viime parlamenttivaali, annoivat minulle ääntensä. He sanoivat, että he eivät halua enää kasvu- ja vakaussopimusta, he eivät halua enää budjettisääntöjä, he eivät halua, että komission virkamiehet päättävät jäsenvaltioiden rahoituspolitiikkaa politiikasta. Me haluamme katsoa äh, silmiin näitä äh, pankkeja ja keinottelijoita. Me teemme säännöt. Olen pahoillani, ettekä te. Äh, pää, kansalaisten hyvinvointi ja on keinottelijoiden, tulee keinottelijoiden hyvinvoinnin jälkeen ja tätä me emme voi hyväksyä. Kasvu- ja vakaussopimus on utopiaa. Korkean velan maissa vakaus tuo ainoastaan köyhyyttä ja työttömyyttä ja oikeuksia menevä vain abstraktille markkinoille, jotka edustavat prosenttia kansalaisista. Loput ovat pettyneitä, eivätkä usko enää politiikkaan, eivätkä äänestä ja elävät järjestelmästä, jota halveksivat. Ainoa asia, jonka voimme tehdä, on se, että kasvu- ja vakaussopimuksen sixpackilla ja twopackilla ja finanssipoliittisella sopimuksella on näin. Ja koska teillä ole rohkeutta liittyä LuxLeakiin ja muuhun ja aika on loppunut, niin italialaiset tulevat äänestämään eurosta ja tämä on tapa osoittaa osoittaa todellista vallankumouksellista, näyttää kuka on syypää kriisiin ja kuinka tilejä on väärennetty yhteisen valuutan kautta ja kuinka on viety kansalta mm, suverenisia oikeuksia ja annettu ne markkinoille. Mm, katsokaa minua silmiin, kun puhun teille. Me edustamme niitä ihmisiä, jotka eivät koskaan tule olemaan rahoitusmaailman velan ja teknokratian orjia. Kiitoksia. Tisztelt Valli képviselő úr, ön kemény szavakat használt, ami... Herra Valli, te, te käytitte aika kovaa kieltä. Kannattaa miettiä ennen kuin pidätte seuraavan puheenne. Ja kuten te tiedätte, e, teitä kuunnellaan, vaikka komissaari ei teitä katselekaan. Seuraavaksi Sarja Napolous, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies lisää voittoja harvemmille ja lisää äh, pysyvää työttömyyttä. Ja tässä käytetään välineenä sixpackia äh, ja twopackia äh, Eurooppa 2020 linjassa. Tämä on me tarvitsemme syyn Euroopan unionin olemassaololle. Me tarvitsemme joustavaa, joustavia työtä ja pikkupalkoja ja äh, suuria voittoja, joita täytyy vettä sitten kova verotus ja äh, huono sosiaaliturva. Tähän tarvitaan voittoja uutta äh, kilpailukykyä varten. Tästä puhutaan, tässä puhutaan talouspolitiikan ohjausjaksosta, jossa pyritään vahvistamaan tiukkojen toimien täytäntöönpanoa, valvontaa ja muistiota kaikille jäsenvaltioita, jossa itse asiassa talouden kone ei pysty käynnistymään, vaikka ihmiset uhrautuvat ja sinne syötetään miljardeja. Kriisis, kriisi on merkki tästä järjestelmästä, te ette voi tätä muuttaa, vaikka te sanotte, että muutatte tästä talosta paratiisit. Euroopan unionissa kuitenkin Teidän ei tarvitse pelätä, teidän ei tarvitse pelätä ennen kuin ihmiset menettävät ruokaansa. Nyt täytyy löytää ratkaisu, joka palvelee yleisiä etuja. Kiitoksia. Herra Lamassuur, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin hyvä komission varapuheenjohtaja. Ongelma ei olekaan sääntöjen uudistaminen. Säännöt on otettu kriisin myllerryksessä parantamaan budjettikuria. Kyse on pikemminkin siitä, että näitä sääntöjä täytyisi myös täytäntöön panna aivan kirjaimellisesti ja myös hengenmukaisesti. Tämä on myös uskottavuuskysymys. Unionin uskottavuus on kyseessä ja varsinkin euroalueen hallinnon uskottavuuskysymys ja sillä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet tavoitteet määriteltynä julkisen talouden vakauttamisessa ja myös tämä, tässä on uuden komission uskottavuus pelissä. Kansanpuolueen ja Torerin rinnalla haluan tässä nyt esittää seuraavaa. Säännöt täytyy no, saada noudatetuiksi kaikissa jäsenvaltioissa koos, maan koosta huolimatta aivan samalla tavalla, sillä tässä me nyt olemme hyväksyneet uutta lainsäädäntöä sekä Sixpackin että Tuupakin siitä syystä, että vakaus- ja kasvusopimus alun perin ei mm, ryhtynyt toimeen, eikä sitä ryhdytty täytäntöön panemaan Saksa ja Ranska ovat oikeastaan nyt päässeet sama ongelmista eroon samalla tavalla. Ne pyysivät nimittäin joustavuutta, ne pyysivät sääntöjen uutta tulkintaa ja näin sitten koko ohjelma vesitettiin eikä unioni voinut toimia yhteisten perinteitensä ja periaatteidensa pohjalta, koska nämä maat olivat liian suuria rangaistaviksi. Ja jos komissio nyt on joustamaton Kreikan ja Portugalin suuntaan esimerkiksi, mutta kuitenkaan se ei uskalla olla tiukkana suurempien valtioiden kuin Espanjan suuntaan, niin silloin tämä ongelma vain räjähtää käsiin ja ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, jota ei voida hyväksyä alkuunkaan. Ja näin rahoitustoimijat ja, ja myös talouden arviointi ja arvioijat jättävät tämän koko mantereen oman onnensa nojaan. Uh, on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö? Edustaja, edustaja Roppe, olkaa hyvä. Mr. Roppe. Herra Roppe. Ačiū, pirmininkė. E, Kiitoksia, puhemies Joissakin maissa tilanne on erilainen, mutta minä haluaisin esittää kysymyksen teille. Pitäisikö meillä olla periaate, eh, että puolustamme eh, kansaamme, erityisesti kun meillä on taloudellista elpymistä, eh, niin silloin meidän pitäisi uudelleen rakentaa sosiaaliturvajärjestelmämme, palkkamme ja uudistaa verkoja, veroja ja sen jälkeen vasta puhua uusien ohjelmien täytäntöpanosta. Sur. Herra Lamassur niin oletatte, että ongelma on jo ratka- ratkottu valitettavasti kuitenkin vuosien ajan maat ovat eläneet yli varojensa ja nyt on täytynyt pyytää apua kumppaneilta. Ensimmäiseksi täytyy siis vaatia, että tuo maa oman tonttinsa siivoaa kumppaneidensa avustuksella ja sen jälkeen kun on onnistuttu luomaan taas kasvoja rikkautta, niin silloin voidaan ostovoimaakin ostovoimaankin uskoa. Kiitoksia tästä vastauksesta. Sitten Rova Rodriguez, kaksi minuuttia. Mr. Vice President. Hyvä varapuheenjohtaja. Niin, uusi eh, taloudellinen eh, ohjauspuitteisto on eh, ratkaissut joitakin ongelmia, mutta se on luonut myös uusia ongelmia. Eurooppa on nyt eräänlaisessa eh, eh, lamassa, korkea työttömyys, korkea velka, deflaatioriski ja toiseksi Eurooppa on jakautunut. Eh, meillä on suuria sosiaalisia ja poliittisia eroja, joista on tulossa myös taloudellisia eroja. Komissio on tämän huomannut viimeisessä kasvuselvityksessään, mutta nyt komission tulisi puuttua näihin ongelmiin mukauttamalla tätä talouden ohjauspuitteistoa. Ensimmäinen on se, että pitäisi antaa enemmän liikkumavaraa investoinneille kasvu- ja vakaussopimuksessa ja varmistaa se, että jäsenvaltioiden panos tähän uuteen strategisen investoinnin rahastoon pitäisi neutralisoida, mitä tulee kasvu- ja vakaussopimukseen. Ja toiseksi meidän täytyy olla tasapainoisempi makrotaloudellinen valvonta, joka ei katso pelkästään taloudellisia ongelmia, vaan myös yhteiskunnallisia ongelmia. Ja lopuksi, hyvä varapuheenjohtaja, rehellisesti sanottuna minä en usko siihen, että meillä on todellinen ratkaisu poistaa näitä eroja euroalueella, jos emme pysty menemään eteenpäin siinä, että tuomme päätökseen talous- ja rahaunionin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että saatetaan päätökseen pankkiunioni, mutta myös sitä, että luodaan todellinen finanssipoliittinen kapasiteetti euroalueella. Tämä on siis myös teille tehtävä, hyvä varapuheenjohtaja. Rodriguez. Rova Rodriguez. Teillä oli sininen kortti. Otatteko vastaan? Edustaja Coburn. Eh? Can you hear me, Jolly? Uh, does the honourable member... Kuuletteko? Oletteko samaa mieltä kanssanne, että Euroopan kansakunnat eh, euron ulkopuolella pärjäävät kohtuullisen hyvin, kun taas ne, jotka ovat euroalueella, eivät pärjää niin hyvin? euro on poliittinen luomus, jonka komissio loi poliittisissa tarkoitusperissä ja väline. Ja euro on ojassa. Ei, ei, tässä ei ole mitään elpymisen mahdollisuutta. Suosittelen koko parlamentille, että komissio myöntää eurovirheensä ja, ja, ja kun tämä rouva tuolla sanoi, että, että uudistus on tämä, tässä se ongelma oikeastaan piilee, niin kuin äskeinen edustaja totesikin. Tämä ei ollut kysymys, vaan lausuma, olkaa hyvä. I really believe there is a problem. Niin, todella uskon, että meillä on ongelma, mutta se ongelma ei ole euro, koska euro voi olla todellinen vahvuus Euroopan jäsenvaltioille. Ongelma liittyy talous- ja rahaunionin järjestelmään järjestelmään, joka on epätasapainoinen, kuten on nyt huomattu, ja siksi meidän täytyy saattaa päätökseen pankkiunioni, siksi meillä todellista taloudellista mm, koordinointia, jossa vajemaat ja ylijäämämaat saavat aikaan kasvua ja sitten meillä pitää olla tällainen finanssipoliittinen kapasiteetti. Tämä meiltä puuttuu. Kiitoksia. Sitten äh, Ashley Fox, olkaa hyvä. Puolitoista. Kiitos puhemies. Jokainen keskustelu taloudellisesta ohjauksesta, jossa olen ollut mukana, äh, tekee minusta yhä kiitollisemman sen suhteen, että e UK ei ole eurossa mukana. Minun mielestäni on, tämä on aivan epädemokraattista. Komissiota kertoo jäsenvaltioille, mitä niiden pitäisi tehdä ja säästää ja mitä niiden pitäisi käyttää. Mutta tämä on johtopäätös siitä, että lähdettiin unelmoimaan yhteistä valintasta. Ja on yhä selvempää, että euro yhteismarkkina, yhteisraha, yhteinen raha ei toimi. Näin niinkin on monissa erilaisissa talouksissa. Sen tuloksena miljoonat nuoret ympäri Eurooppaa, EU-tuuta, eivät saa työtä nuorisotyöttömyys on 40 prosenttia Italiassa, 55 prosenttia Espanjassa, 58 prosenttia Kreikassa. Tämä on tragedia miljoonille perheille. Vakaus- ja kasvusopimus on siinä oikeassa, että valvotaan käyttämistä ja lainaamista Euroopan maissa, mutta, se, mutta sitä pitää siivittää adekvaatilla rahapolitiikalla. Ja tämä on mahdotonta EKPn kannalta mitä tahansa komissio sitten sanookin talouden ohjausjaksosta, se ei ole ymmärtänyt sitä perustavanlaatuista vikaa, joka on eurossa. Yksi, yksi ja sama korkokanta ei ole adekvaatti kaikille euroalueen maille. Herra Dobrovskis, jos te haluatte euroalueen kukoistavan, niin teidän täytyy komissiossa ottaa esiin myös finanssisiirrot, koska ei voi olla sellainen tilanne, että näitä luodaan äh, korkokannat äh, tiettyyn äh, tasoon kaikille maille. Sitten sanotaan Kreikan ja Italian hallituksen, mitä ne voivat käyttää ja verottaa ilman siirtoja rikkaista maista köyhimpiin maihin. Tämä on jotain sellaista, jota te pelkäätte tehdä. Mr. Fox, uh, you have... Herra Fox, teille on esitetty sininen kortti. Rova Gratinilta. hyväksyttekö? Jo totta kai. Kiitokset, hyvä Fox. Niin, teitä varmasti voidaan arvostella ja hyväksytte senkin te itse asiassa sanotte, että ei tarvita yhteistä rahayksikköä, mutta kuitenkin kuulutte Euroopan unioniin. Mikä sitten ratkaisu oikeastaan olisi? Koska arvostella voi aina, mutta ette kuitenkaan tarjoa ratkaisuakaan. Teidän ryhmänne vain näin toimii koko tässä keskustelussa heti alusta alkaen. Me tarvitsemme yhteistä rahayksikköä kuitenkin hyvän hallinnon vuoksi. Well, I think that... No luulenpa, että rahaliitto muutamien esimaiden kesken, jossa taloudet lähentyvät, esimerkiksi Saksa ja Alankomaat, Itävalta ja Suomi, olisi voinut olla menestystarina, mutta ongelma on se, että, että euro oli poliittinen projekti sen sijaan, että se olisi ollut taloudellinen projekti. Nyt, jos se aikoo toimia, niin joko täytyy järjestäytyneellä tavalla antaa niiden valtioiden, jotka eivät pysy Saksan markan tasolla, niin kuin Kypros ja Kreikka, että ne voisivat sitten järjestäytyneellä tavalla pois, tai sitten ne rikkaat maat maksavat suuria summia, niin kuin on tapahtunut Yhdysvalloissa. Jompi kumpi, herra Dombrowski ei tiedä, ei halua keskustella kummastakaan näistä ratkaisuvalleista. Kiitoksia, herra Fox. Sitten herra Tremosa, puolitoista minuuttia. Gracias, señora president. Dear colleagues, Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, uskon, että on liian varhaista tuomita ja arvostella sixpackia ja twopackia sitä arvioida, pitääkö ne nyt luoda uudelleen. Tässä pari vuotta sitten me keskustelimme twopacista vasta ja minun mielestäni uudelleen tarkastelun selvä tavoite on se, miten me uudelleen tarkastelemme tuota julkista velkaa ja miten se lasketaan, tuleeko se myös julkisista yrityksistä. Näin pitäisi olla ja se on meidän tulevan keskustelumme yksi pääajatuksista. Ja jos ajattelemme sitten Euroopan taloushallinnon uudistamista, niin meidän täytyy myös katsoa paikallis- ja aluetason hallintoa, jolla on lainsäädännöllistä valtaa. Ja näidenkin hallintojen tavoitteet täytyy saada yhteen hallitus, keskushallitonnon kustannusten kanssa, eikä saa myöskään syrjiä eri, jäsen, eri hallinnon tasoa. Tämä on erityisen merkittävää sellaisissa maissa, joissa suurin osa sosiaalisista kuluista on alueellista, mutta kuitenkin keskusyksikkö, keskushallitus monopolisoi verojen keruuta. Ehkäpä Euroopan täytyisi tutkailla enemmän Yhdys, Amerikan Yhdysvaltoja, sitä miten tuo liittovaltiotasoinen valtio luotiin, miten luotiin raha, unioni ja julkisen talouden yhteis- yhtenäisyys siellä, koska sitä täytyy miettiä meidänkin hallintomallimme näkökulmasta. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Teramoosa. Sitten herra Lopez Bermejo. Komissio se apresuró a komissio ei ole ottanut huomioon jäsenvaltioiden kurinpidottomuutta. Jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet äh, näitä äh, talousarvion tiukkoja sääntöjä ei varsinkaan Saksa ja näin ollaan ajauduttu järkyttävään työllisyystilanteeseen esimerkiksi Espanjassa ja nyt 25 prosenttia työttömyyttä on Espanjassa kokonaisuudessaan ja sillä on valtavan suuri velka, yksi suurimmista maailmassa. Tämä ei voi, tällä ei voi olla kuin negatiivisia seurauksia. Me emme tahdo mitään uudistuksia enää, me ta, me, koska tästä tulee entistä enemmän köyhyyttä, entistä enemmän sosiaalista epätasa-arvoa. Me emme halua tällaista hallintoa alkuukaan. Tästä vain ääriliikkeet nousevat Euroopassa ja Euroopan kansalaiset joutuvat kärsimään. Tässä vain puhutaan markkinoiden edusta ja kansanvallan heikentämiseksi. Kiitoksia sitten Philip Lambert.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 puhemies, hyvä komission jäsen, minä haluaisin heti huomauttaa, että vihreät uskovat, että tällä vuosituhannella meidän täytyy nyt toimia yhdessä ja solmia siteitä, ja tämä tarkoittaa yhteistä rahayksikköä. Meidän täytyy pitää siitä kiinni. Meidän täytyy käyttää nykyään olemassa olevia välineitä taataksemme unionin yhdenmukaisuuden. Sitä täytyy arvioida selvästi ja käyttää näitä eri välineitä niitä oikealla tavalla. Ensiksi nyt sitten me tarvitsemme talousarvion kurinpitoa me tar- ja, ja, ja tässä kyse on nyt siitä, että ainoa joustovara on noissa kustannuksissa ja kuluissa. Meidän täytyy nyt tuot, muistaa, että julkisen vallan jatkuva vähentäminen yhteisten asioiden hoidossa ei ole hyvä asia. Me tarvitsemme siis julkisen talouden vakauttamista, mutta me tarvitsemme sitovat tavoitteet myös ympäristöpuolella ja yhteiskunnan sosiaalisissa kysymyksissä, koska jos halutaan nyt tasapainoittaa talousarviota, mutta, mutta haluttaisiin samalla myös köyhyyttä vähentää, niin siihen tarvitaan myös toisen tyyppisiä budjettiuudistuksia kuin olet ehdottaneet. Eli meidän täytyy kiinnittää huomiota huomiota sosiaalikysymyksiin, ympäristöasioihin eri, ja myöskin. Ja tässä puhutaan myös rakennerahastoista ja rakenteiden muuttamisesta siihen, että valtion roolia vähennettäisiin ja myös sitten vähennettäisiin työn, teki, työn kustannuksia ja näin työntekijät ajautuvat valtavaan kilpailuun keskenään. Tässä pitäisi pikemminkin käyttää jäsenvaltioiden yhteistyötä parempaan, paremmin hyväksi, jotta saataisiin sitten kansanvaltaiset ympäristön ja sosiaalipuolen sukupuolen tavoitteet eh, saavutettua. Tällainen unionin paketti pitäisi luoda. Tämä väline on ylipäätään merkittävä, mutta sitä käytetään väärin ja se on riittämätön tällä hetkellä. No, herra Lambert, herra Offlin, puolitoista minuuttia, Uh, thank you. Uh... Kiitoksia, uh, hyvä puhemies. Se, että uudistetaan um, taloudellista koordinointia ympäri Eurooppaa on taas jälleen yksi yritys pelastaa valuutta, joka ei toimi. Ja rakenteelliset muutokset yleensä vain tarkoittavat palkanleikkauksia ja epävakaampia työpaikkoja. Tämä ei tule helpottamaan tätä valuuttaa, koska Kreikka ei tule koskaan olemaan Saksa eikä Alankomaat, Italia Alankomaat. Nero toimi, lauloi kun Rooma paloi, mutta Rooma ei nyt palo, pala ja se johtuu italialaisista kansan kyky on suurin resurssi, joka meillä on ja siksi työttömyys on suurinta hukkaa. Ja kuitenkin valuutta, joka ei toimi, johtaa ihmisiin, joilla ei ole työtä Monet ihmiset äh, täällä salissa äh, kuuluvat ryhmiin, jotka vielä puhuvat sen valuutan puolesta, joka ei toimi, eh, mutta sydämessään kuitenkaan tietävät, että minä puhun totta mutta on aika mm, sanoa tämä asia ääneen ja asettaa ihmisten etu etusijalle sen sijaan, että puhutaan aina lähemmästä Euroopan integraatiosta. Te, jotka taloudesta jotain ymmärrätte, sen tiedätte. Te olette liian hiljaa, liian pitkään ja nyt on teidän aikanne osoittaa rohkeutta. Kiitoksia. Yes. You have a blue... Roflin, teille on asetettu sininen kortti herra Lambert on esittänyt. hyväksyttäkö? No totta kai, olkaa hyvä. Mr. O'Flynn, I would agree with you. O'Flynn, olen samaa mieltä monista asioista siitä, että nykyinen tilanne on taloudellisesti epäkelpo, mutta kun meillä on yhteinen talo, äh, valuutta, äh, mutta ei ole yhteistä äh, jos tämä yhteinen ympäristö- ja sosiaalipolitiikka ei toimi, mutta on yhteinen intressi. Joko me peräännymme tämän integraation hajauttamiseen kansallisvaltioiden tasolla, joita te ajatte takaa, tai sitten me ratkaisemme sen toisella tavalla enemmällä integraatiolla, sosiaalisella ja finanssipuolella. Sitä me, sitä me kannatamme. Miten te reagoitte tähän? Um, I, I think you're, you're speaking the tr- Minä uskon, että puhutte totta siinä, joko yksi tai toinen, mutta sosiaalista solidaarisuutta ei ole riittävästi kansalaisvaltioiden kesken. Muistan äh, Saksan äh, uudelleen yhdistymisen ja länsi Ähm, saksalaiset vähän valittivat tämän kustannuksista, mutta koska he yhdistyivät toisten saksalaisten kanssa, niin he eivät äh, äh, he hyväksyivät tämän kustannuksen, mutta eivät he hyväksy sitä, jos on kyse kreikkalaista tai muista kansallisuuksista. Solidaarisuutta on, mutta se on kansallisvaltioiden sisäistä. Äh, Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Kappel, puolitoista minuuttia. Danke, Frau. Kiitos, puhemies. Minulla äh, äh, kuulin äh, herra Moskovicia talousvaliokunnassa Sixpackista ja Tupakista. Hän kysyin häneltä, miten vakavasti sääntöjä noudatetaan, erityisesti vakaussopimusta, miten tiukasti sitä noudatetaan ja miten suhtaudutaan niihin sanktioihin. Ja nyt sanktiot syntyvät automaattisesti. Hän sanoi, että ne otetaan vakavasti ja hän sanoi, että mutta kuitenkin hän odottaisi maaliskuuhun asti, jotta sitten Ranskan, Italian ja Belgian osalta, joilla on ongelmia kritiikin kanssa, että löydetään ratkaisuja enemmän osalta. Se on minusta aina ristiriita sinällään, se ei ole myöskään mikään vakautuvasti otettava asia. Mitä, voidaan kysyä, että mitä hyödyttää monimutkaiset säännöt talouspolitiikan ohjauksessa, mitä hyödyttää vakaussopimus, mitä odottaa auttaa sixpack ja twopack ja säännöt, joita ei pidetä kiinni ja joiden noudattaminen, noudattamattomuutta ei seuraa sanktioida. Ja mitä tapahtuu ennen ensi vuoden maaliskuuta? Ranskan talousministeri on jo osoittanut meille, että hän, hän, hän tulee vapauttamaan Ranskan talouden. Siellä tehdään kasvu paketti ja siellä yksityistetään ja, ja myydään valtion osuuksia niin poispäin. Ekonomistit epäilevät, että tämä peli on pikkumaista, se ei se johda kasvuun. Italia Italiassa oli viime viikonloppuna yleislakko työmarkkinauudistuksia vastaan ja ihmiset menivät kadulla. Sanon teille, e, mit, talouspoliittiset ohjaustoimenpiteet eivät auta, ellei niitä noudateta ja, ja jos niiden noudattamattomuudesta ei sanktioita tule. Kiitoksia. Herra Salba, kaksi minuuttia. Senora... Puhemies, hyvä varapuhemies, puheenjohtaja. Niin, tässä Tuupekista ja Sixpackista keskustellaan tulokset, myös myönteiset tulokset ovat selviä. Jos katsomme euroalueita, niin kyllä tässä julkisen talouden vakauttamisessa on otettu selviä askelia eteenpäin samalla tavalla, kun uudistuksiakin on saatu aikaiseksi. Suurin osa jäsenvaltioista on ryhtynyt jo merkittäviin uudistushankkeisiin. Me myös on, olemme havainneet, että niissä maissa, jotka ovat toimineet kunnianhimoisimmin, julkisen talouden vakauttamisessa ja uudistuksissa, niin ne ovat niitä maita, jotka eniten kasvavat ja ne ovat myös niitä maita, joissa eniten työllisyys kasvaa. Mutta ei tämä missään tapauksessa riitä, koska meidän täytyy edelleenkin ottaa lisäaskelia eteenpäin ja toimia tiukemmin niiden maiden suuntaan, jotka eivät sääntöjä täytä, koska näiden maiden leväperäisyys vaikuttaa koko euroalueen valtioihin. Ja kuten varapuheenjohtajakin sanoi, niin koko Tämä hanke täytyy saada paljon avoimemmaksi. Koko hanke täytyy saada myös kansainvaltaisesti legitiimisemmäksi. Meidän täytyy todellakin nyt viedä eteenpäin tätä unionia, talousunionia, raha- ja talousunionia ja myös poliittista unionia, niin meidän täytyy tarjota kansalaisille mahdollisuuksia tuntea läheisempää Eurooppaa, eikä he ovat tuntevat nyt itsensä kaukaisemmiksi. Tässä on eräänlaista demokratian puutetta ja tätä todellakin täytyy nyt ryhtyä korjailemaan on joka tapauksessa nyt hetki siirtyä legitiimisyydemmän suuntaan sekä Sixpackin että Tuupakin uudistuksessa. Kiitokset. Köszönöm Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Isabel Thomas, kaksi minuuttia. Merci, madame la Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. 2009 vuonna kriisi puhkesi ja tässä nyt on havaittu, miten suuria virheitä tässä unionissa on ollut ja tässä on puhuttu troikaasta ja ohjausjaksosta. Näiden sanojen takana on kuitenkin politiikka, joka tarkoittaa kuripitoa monille. Ja vuosi vuotta kriisin jälkeen, nyt tutkaillaan tätä tilannetta, jos me katsomme todellisuutta suoraan silmiin, niin kyse on epäonnistumisesta. Kyse on tuhoavasta talouspolitiikasta todellakin, myös erityisesti niissä maissa, joissa näitä sääntöjä on noudatettu. Euroopan unioni on jälleen edelleen kriisissä. Meillä on miljoonia ja miljoonia, seitsemän miljoonaa enemmän työtöntä kuin aikaisemmin. investoinnit ovat heikentyneet ja muutenkin on tilanne huonontunut. Ja tässä on nyt selvä paradoksi näissä säännöissä korot ovat hyvin alhailla, alhaalla likviditeettiä olisi olemassa, yksityistä sijoitus, investointia ei kuitenkaan nähdä ja hallitukset itse asiassa estävät toimillaan valtioidensa kasvun nousun ja kriisivaltiot edelleenkin vain ajautuvat pahempaan kriisiin. Juncker on esittänyt investointisuunnitelman, on puhunut myös joustavuudesta julkisen talouden alijäämien suhteen. Kuitenkin nyt täytyisi todellakin tutkia paremmin näitä sääntöjä, saada enemmän investointeja aikaiseksi ja erityisesti kiinnittää huomiota sosiaalipuoleen, varsinkin työllisyyspuoleen, edetä julkisen talouden vakauttamisessa. Tietenkin näitä sääntöjä on luotu noudatettaviksi, jo, ja niiden, ne, jotta ne toimisivat sitten tehokkaasti. Tätä vakaus- ja, vakauttamis- ja kasvusääntöjä on kuitenkin noudatettu siten, että niistä on ajauduttu täyteen kaaukseen ja varsinaiseen epätasapainoon. Kiitoksia. Sitten Roa von Storch, puolitoista minuuttia. Niin, <clears throat> arvoisa puhemies ja erityisesti myös arvoisa komission jäsen Dombrovskis, äh, te todella teitte minun vaikutuksen tänään te äh, kerroitte kaikista näistä pakseista, joita meillä on äh, Tupac ja Fis, six-pack ja finanssipoliittinen paketti. Ja kerroitte, mitä menestyksiä on saavutettu. Minä kirjoitin kaikki nämä menestykset tähän valkoiselle paperille. Se on täysin tyhjä. Te sanoitte, ne, puhuitte nelivuotisista menestyksiksi mainitsematta yhtään lukua, ette maininnut yhtään lukua Täällä ei edessänne ole 100 jäsentä, vaan periaatteessa 500 miljoonaa Euroopan kansalaista, ja te sanotte, että täm, nämä ovat teidän eh, menestystarinanne, eh, onnistumisenne. Mm, ja Se on aika eh, vähäistä ja suuri enemmistö täällä vaatii, että sääntöjä noudatetaan. Sääntöjä pitää noudattaa, sääntöjä pitää noudattaa FTPn kollega Toirer sanoi, että verokilpailu pitää poistaa, hyvin liberaalia herra Toirer. Kaikki toimenpiteet, joihin täällä ryhdytään, epäonnistuvat ja jos teillä on mahdollisuus sanoa, mitä onnistumisia meillä on ollut, niin sitten te esittelette meille valkoisen mm, palan paperia. Kyllä me olemme väärällä tiellä. Kiitoksia. Sitten Filippi Becker, minuutti. Kiitoksia puhemies. Se, mitä minä kaipaan tässä keskustelussa, on tunne, että se koskee meitä kaikkia. Me puhumme jäsenmaista, jotka eivät tee hommia, komissiosta, joka, ei, joka, joka pitäisi soveltaa sääntöjä, ja puhumme joustavuudesta, mutta oikeastaan on kysymys yksinkertaisesti vain siitä, että jäsenvaltiot joutuvat tervehdyttämään taloutensa. Täytyy tehdä kaikkensa, että kansantalous uudistuu ja sosiaalijärjestelmät päivitetään niin, että ne pärjäävät tulevaisuudessa. Mutta meillä on nyt six-pack ja two-pack, tämän kaiken aikaansaamiseksi. Tästä on kysymys. Meidän täytyy panostaa siihen, että six-pack ja two-pack saadaan vahvemmalle pohjalle ja demokraattinen legitimiteetti saadaan nousemaan. Yksi totuus täytyy muistaa. Meidän täytyy saneerata taloutemme, meidän täytyy tehdä uudistuksia ja tehdä kansantaloudestamme kilpailukykyisiä. Ja mitä aikaisemmin on tapahtunut eri jäsenmaissa, se on se on perusteetonta, se vaarastaa tulevien sukupolvien elämän. Ja siitä on kysymys. Komission täytyy lähiviikkoina selvittää, miten six-pack ja two-pack voidaan saada vahvemmalle pohjalle, jotta jäsenvaltiot sit saavat myös saneerattua taloutensa ja pääsevät eteenpäin kasvussa ja työpaikkaluonnissa. Ja sitten Rodriguez Rubio. Sydän. Hay un rapero negro que se llama Tupac. No sé si... Niin, tässä nyt puhutaan Tupacista kannattaako tätä sopimusta nyt käyttää, jos ajattelemme varsinkin sosiaalipuolen ongelmaa vaikuttaa nyt siltä, että Yhdysvalloissa esimerkiksi tämä ongelma ei myöskään ole saatu yhtään parempaan jamaan. Siellä esimerkiksi mustat joutuvat elämään sillä tavalla kuin Etelä-Eurooppa tällä hetkellä ja nämä, tämä kaikki säännöt ovat epäonnistuneet oikeastaan täysin ja tällaista kurinpitopolitiikkaa Euroopan unionissa nyt vain halutaan käyttää tässä vain ikään kuin nyt imetään viimeisetkin voimat kansalaisista. Ja nyt tässä on esitetty ikään kuin edistysaskelina näiden uudistusten tulokset. Ja nyt tässä lopuksi haluaisin nyt huomauttaa, että komission kannattaisi kyllä katsoa suoraan peiliin, koska heidän kuvansa ei tuosta peilistä vielä ole kadonnut. Kiitoksia sitten älkää nyt häiritykö nyt, nyt, nyt seuraavaksi edustajat Sanni minuutti. Kiitoksia eh, puhemies. En usko, että taloushallinnon yksinkertainen uudistaminen riittää, jotta pääsisimme ulos tästä syvästä kriisistä, jossa mantereellamme me olemme. Viimeisten eh, vuosien taantumaan syy ovat nimenomaan Euroopan säädökset, jotka ovat kaikenlaisen kehityksen eh, pysäyttäneet. Sixpack ja Tupac ovat traaginen päätös prosessille, joka on 97 alkanut kasvu- ja vakaussopimuksen käyttöönotolla keskustelua. Tätä pidetään jotenkin tämän melkein kuin vitsi, koska kasvua emme ole nähneet enää vuosiin. Pyytäisin, että jotkut kollegat joululomalla käyttäisivät muutaman tunnin lukeakseen Giuseppe Carinon artikkelin, jossa hän siteraa Äh, todellisia faktoja ja osoittaa, että kaikki nämä ähm, asetukset äh, ovat itse asiassa ristiriidassa Euroopan äh, perussopimusten tavoitteiden kanssa. Kasvu ja kehitys uhrataan budjettikurin nimissä. Meidän täytyy nyt päästä pois tästä. Kiitoksia. Sinadinos, Kiitoksia. Herra Sinadinos, minuutti. Kiitokset puhemies. Viimeisten viiden vuoden aikana velkakriisi on iskenyt kovalla kädellä eteläiseen Eurooppaan ja se on vaikuttanut myös kiinteistömarkkinoihin. Euroopassa näyttää olevan nyt hyvin erilaiset säännöt. Joitain maita syynnytetään vastuuttomuudesta ja puututaan kansalliseen itsemääräämisoikeuteen sekä tuopäk ja sixpack tarkoittavat sitä, että meidät on ajettu taloudelliseen vankilaan ikään kuin ja kaikki vain riippuu luvuista ja tilastoista ja kansalaiset joutuvat näissä maissa kärsimään. Tuskin kannattaa pyrkiä näillä sanoin vakuuttamaan kansalaisia, ei kreikkalaisia, espanjalaisia eikä italialaisia eikä muitakaan tässä pikapuoliin näin käy. Kovin monia itä tällaista aio hyväksyä, koska te vain teette niin kuin pankit teidän käskevät toimia. Täytyy kuitenkin saada aikaan kasvua, työllisyyttä, niin kuin on luvattu, jos halutaan, että Euroopan kansalaisten. Darius. Kiitoksia. Sitten edustaja herra Rosatti. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. You have the floor. Olkaa hyvä. pani przewodnicząca panie komisarzu! puhemies minä haluaisin ensiksi huomauttaa että mm, talouskuri ja talousarviokuri on yksi merkittävimmistä kysymyksistä rahaliitossa jäsenvaltioilla on oma toimivaltansa kuitenkin verotusjärjestelmä kuuluu jäsenvaltioille. Minä haluan muistuttaa siitä, että kriisi Euroopassa ei lähtenyt liikkeelle siitä, että eurotettiin käyttöön, vaan siitä, että tietyt jäsenvaltiot ottivat velkaa aivan liian kanssa. Ei, ei tässä olisi näin saanut toimia missään tapauksessa minkään lainsäädännön piirissä. Ja minun täytyy huomauttaa, että Sixpackin ja Tupackin käyttöönottaminen tarkoittaa sitä ja, ja toteuttaminen tarkoittaa sitä, että niitä täytyy nyt pystyä korjaamaan. Niitä on hyvin vaikeaa kuitenkin julkisessa mielipiteessä ymmärtää. Näitä eri keinoja voidaan tulkita monella tavalla. Usein kuullaan loputtomia ja loputtomia keskusteluja näiden järjestelmien muokkauttamisesta ja myös monimutkaisuudesta. Näitä täytyy yksinkertaistaa, jotta niitä myös tavallinen kansalainen voisi ymmärtää. Ja tämä järjestelmä on usein liian poliittinen, aivankin turhan poliittinen ei tässä ole kiinnitetty huomiota pelkästään tuohon alijäämäkysymykseen, vaan on myös mietitty tiettyjen asiakirjojen määrit, välittämissääntöjä. Meidän täytyy kaikkia sääntöjä käydä läpi avoimesti myös poliittisella tasolla. Ja sitten jos ajattelemme tätä sanaa ownership, poliitikot tässä osoittavat nyt sormella um, kaikkia muita. Aina Brysseliä osoitetaan sitten puolestaan sormella, mutta pikemminkin täytyy muistaa, että varsinkin tuo uh, verotuskysymys ja julkinen talous, se kuuluu kansalliseen toimivaltaan, mutta sitä täytyy yhdessä Euroopan tasolla koordinoida. Kiitoksia, Rosati. Hyvät kollegat Olette ehkä huomanneet, että meillä on pieni ongelma näissä näytöissä. Se ei pidä paikkaansa, nimittäin seuraava on edustaja Toija. Ei ole Toija, seuraava on edustaja Toija. Minä näen, minä näen teidät. Ja ehkäpä äh, poliittisten ryhmien äh, äh hallinto voi sitten auttaa silloin. Minä aina täällä ilmoitan kaksi seuraavaa puhujaa, niin sitten saadaan sitten tietoja. Seuraavat on Toija, sitten Van Dalen, sitten herra Torvalds. Toija puhuu ensimmäisenä. Signor commissario. Hyvä komission jäsen. Jos tu ja Sixpackin määräykset tehtiin velan rajoittamiseksi ja kasvun edistämiseksi, ja jos tilanne on tänä päivänä niin kielteinen kaikista näkökulmasta. Minä kysyn teiltä, mitä pitää vielä tapahtua, jotta ymmärtäisitte, että asiat eivät toimi. Emme me halua rikkoa sääntöjä. Sanon tämän kaikille kollegoille, jotka ovat huolissaan. Haluaisimme, että ne ovat kuitenkin sellaisia, että niiden avulla voidaan saavuttaa tavoitteet. Haluamme jär- järkevää joustavuutta, hyödyllistä joustavuutta. Ja meillä on hyviä investointeja, hyviä menoja, jotta voidaan kasvattaa BKT. Joustavuus ei ole ristiriidassa uskottavuuden kanssa, kuten joku täällä on sanonut sanonut näinä päivinä. Äh, ennemminkin on äh, kyse siitä, että äh, pidetään kiinni tällaista ähm, pakollisesta joustamattomuudesta. Joustavuuden täytyy olla sopivat. Sanon tämän myöskin niiden 40 prosentin italialaisten puolesta, jotka äänestivät viime vaaleissa. Emme puhu pelkästään Junckerin suunnitelman takia, vaan myöskin tarvitaan joustavuutta 2020-agendassa. Meidän ei pidä olla niin obsessiivisia näiden asioiden suhteen joku täällä kysyi, mitä Italia tekee. Minä sanon, mitä Italia tekee. Italia tekee uudistuksia. Italia noudattaa sääntöjä, mutta se haluaa kuitenkaan älykästä politiikkaa, talouspolitiikkaa, joka auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Emme me halua, että mm, meitä suositaan, mutta haluamme älykästä ja pitkän tähtäimen eh, järkevää politiikkaa. Kiitoksia kollega Toija. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Van Daalen, sitten Torvalds ja sitten Katro Kaalos. Herra Van Daalen voorzitter de herziening van sixpack en twopack. puhemies täällä puhutaan sixpackista ja twopackista ja se, että tämä keskustelu tapahtuu poliittisesti arkana, kuumana aikana. Ja nyt kuitenkin puhutaan siitä, että talouskriisi alkaa olla ohi, niin sitten kuitenkin edelleenkin perusongelmat on olemassa. Ensinnäkin Ranska, Italia ja Belgia, he, niillä on valtion talous rakenteellisesti epäkunnossa ja sovittujen kriteerien täytäntöönpanoa siirretään poliittisista syistä ja tämä epäoikeudenmukaisuus vaarantaa koko talouspoliittisen ohjauksen uskottavuuden. Toisekseen on edelleenkin maita euroalueelle, jotka eivät oikeastaan kuulu sinne. ja se tässä Saravaras ja Venizelos sitten äh, ja halusivat järjestää aikaistetut ennenaikaiset vaalit osoittaa, että Kreikka haluaisi erota euroalueelta. Silloin äh, Kreikka voisi devalvoida oman valantonsa ja katsoa tulevaisuuteen, mutta tämä nykyinen velkamaa, velkataso tässä maassa on painavampi ja raskaampi kuin se koko titaanien paino, joka rakensivat Atlasin. Minä pelkään, että poliittinen eliitti ei kuuntele minun neuvoani ja seurauksena on se, että vielä vuositolkulla voimme, me joudumme kärsimään korkeasta työttömyydestä ja, ja Euroopan kansantaloudet euro, euron ulkopuolella ovat paremmassa jamassa kuin euroalueen sisällä. Kiitoksia kollega Van Daalen. Sitten nyt on syötetty tämä, syötetään tämä tiedot tuonne manuaalisesti. Seuraavaksi puhuu kollega Torvalds, sitten Katro Kaalos ja sitten kollega Mah Kollega Torvalds, minuutti. Tack, ärade talman. Avsikten med den så kallade Tupac... Kiitos, puhemies. Tupacin ja Sixpackin tavoite oli vakauttaa taloutta selkeistä syistä. Euroopan maat olivat toisen maailmansodan jälkeen oikeastaan eläneet yli varojensa ja toivoimme, että nämä onnenpäivät jatkuisivat, mutta eivät ne tulleetkaan takaisin, joten valtiot vain velkaantuivat ja velkaantuivat ja näin velkataakka kasvoi kestämättömäksi. Myös sitten teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja globalisaatio edistyi valtavaa vauhtia ja näin ollen historiallisesti lyhyessä ajassa sekä pankki- että finanssisektori saivat yli vallan sillä tavalla, mitä ei kukaan voinut olle, odottaa, odottaakaan alkuperäisten sopimusten allekirjoitushetkellä. Ja nyt me yritämme sitten vain ratkoa, miten pääsemme tästä eteenpäin tämän jälkeen. Kiitoksia kollega Torvald. Seuraavaksi kollega Katro Kaalos minuutti, sitten kollega Mach, sitten kollega Kolnish. Katro Kaalos, olkaa hyvä. Komissioner komissio itse myönsi että lainsäädäntöpaketissa on heikkouksia. Ehm, ihan helposti voitaisiin sanoa että on kidnappattu eh, eh, taloushallintoa eri ryhmien tahosta, kuten euroryhmän ta- ta- toimesta, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit yhtyy täysin ulkopuolelle ja monia asioita, muita asioita. Kaikki nämä aspektit ovat tärkeitä, koska tämä osoittaa järjestelmän, joka vie pohjan jäsenvaltioiden budjettisuverenisuudelta ilman, että siihen otetaan käyttöön uusi demokraattinen prosessi mutta uusissa säännöissä on vieläkin dramaattisempi asia kyseessä. Sen sijaan, että on huomattu, että nämä säännöt toimivat itseään vastaan, on otettu uusia sääntöjä, jotka lisäävät lamaa, lisäävät velkaa. Mm. Nyt Euroopan kansan on päästävä pois tästä alaspäin kierteestä ja uudistettava eurooppalainen sosiaalinen malli ja ehkä seuraavissa vaaleissa Kreikan kansa on ensimmäinen. Kiitoksia kollega Trokaalus. Seuraavaksi kollega Mah, minuutti, sitten kollega Kolnish, sitten kollega Stojlian. Kollega Mah. Vážený pane předsedající, vážená komise, dámy a pánové, komise říká... Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Komissio sanoo, että nyt meillä on paremmat säännöt mutta yksi ongelma on se, että kukaan ei noudata näitä sääntöjä. Ottaanpa esimerkiksi Ranska, jonka vaje on yli 4 prosenttia BKTstä, ja te olette ikään kuin ongelmaa ei olisi. Ja jos joku yrittää soveltaa teidän sääntöjänne, niin se tapahtuu sen kustannuksella taloudellista kasvua ei tapahdu ja työttömyys kasvaa. Yksi väärä poliittinen päätös, joka oli euron käyttöönotto, johti toiseen väärään poliittiseen päätökseen, joka on tiukan äh, finanssipoliittisen säännöstön saneleminen. Se ei voi toimia. Siksi minä vetoankin komission yrittäkää valmistella muutos perussopimuksen, jotta on mahdollisuus poistua eurosta, jotta Kreikka ja Italia Kreikassa ja Italassa ne poliittiset puolet, jotka eivät halua euroa, että ne he voisivat mahdollisen poistua eurosta ja toisaalta sekin että voisi liittyä euroa. Kiitoksia, kollega, Mah, kollega Peres halusi sitten teille kysymyksen. Hyväksyttekö? Roma Peres. Hyvät kollegat, niin Siis jotkut, jotkut nämä, näistä säännöistä ovat prosyklisiä ja näin vaikeuksissa olevien valtioiden täytyy tarjota mahdollisuuksia muokkautua tähän tilanteeseen kaikkien edun hyväksi. Ja mitä mieltä te sitten olette Dragin näkökulmista, kun siinä puhutaan koko euroalueen kysynnän kasvattamista voitteista? Kollega Mach. Pokud centrální banka říká, že chce... Jos EK, Euroopan keskuspankki, haluaa elvyttää taloutta, virittää taloutta ja piristää taloutta, se tarkoittaa sitä, että käytetään, siinä käytetään väärin rahapolitiikan monopolia, monopolia se luo inflaatiota ja se tapahtuu kaikkien muiden kustannuksella. Ellei sitten jos me pikemminkin yrittäisimme antaa niiden maiden erota eurosta, koska euro ei istu niiden pirtaan. Kiitoksia kollega Mah. Hyvät kollegat, minun täytyy taas kiusata teitä tässä tämä manuaalilista toimii täällä täysistuntosalissa, mutta olisi hyvä, että hallinto ilmoittaisi, ulkopuolelle, että, että kaikkialla muualla nämä kuvaruudut, näyttöruudut ovat edelleenkin vika, eivät, eivät ole oikeita ja siellä tulee väärä tieto näistä puhe, puhujista. Nyt Olnistolo ja Fernandes. Kiitos puhemies, hyvä komission varapuheenjohtaja. Olisin kovasti toivonut, että Moskovitskin olisi täällä. Kun hän oli Ranskassa talousministerinä, niin hän puhu, vaikutti kovasti tuohon Ranskan alijäämään joka tapauksessa ja olin ymmärtänyt, että hän on itse asiassa Kreikassa. Kun hän tulee sitten tänne parlamenttiin, niin hän varmaan on jo huomannut, miten eh, Euroopan sivilisaatio on oikeastaan huonontunut huomattavasti ja miten sitten kokonaan tässä romutetaan eh, jopa eh, nämä kaikki patsaat Kristuksen ja hänen äitinsäkin näkökuva lamautuu. Jäsenvaltioiden budjetti on tässä nyt ohjattu komission, halli, komission siipien suojassa Euroopassa. Tässä on monet puhuneet järjestelmän monimutkaisuudesta ja siitä, että sitä pitäisi ryhtyä uudistamaan ja pikemminkin poistamaan kokonaankin. Mutta jos ajattelemme sitä, minkälaiset säännöt jäsenvaltioilla on ollut aikaisemmin käytössä, ovatko nekään menestyneet ja sitten tietenkin ajattelemme, ajattelen tässä myös tuota kasvu- ja ohjaussopimusta, joka käytössä on ollut. Olemme tietysti kuulleet Junckerin näkemyksetkin asiasta ja siitä, että tässä voidaan nyt sitten joustavasti toimia, jotta voitaisiin rauhoittaa parlamentin protestointia ja myös suuren joukon eurooppalainen kansalaisten mielenilmauksia. No, en tiedä auttaako se nyt kyllä ollenkaan, kun tässä tuotantojärjestelmä on oikeastaan tukahduksissa. Ja tässä nyt ei oikeastaan alkuunkaan on, on, onnistuta etenemään, jos Eurooppa jää kaiken koko muun maailman kilpailun tuulten jalkoihin. Seuraavaksi Stolian. Kaksi minuuttia sitten Fernandes, sitten Sulik. Stolian. Kiitoksia puhemies. Meillä on äh, taloushallintojärjestelmä Euroopan unionissa, joka toimii. Kuitenkin ongelma ei siis ole tämän järjestelmän rakenne, vaan ongelmat, jotka ovat syntyneet tämän hallintojärjestelmän täytäntöönpanossa. Ensinnäkin joidenkin jäsenvaltioiden kansalliset parlamentit eivät ole mukana tässä prosessissa, kun on tarkoitus saada aikaan kansallisia uudistusohjelmia, konvergenssiohjelmia tai vakausohjelmia, joita hallitukset välittävät Euroopan komissiolle. Toiseksi, vaikka jotkut jäsenvaltiot ovat samaa mieltä suosituksista, jotka liittyvät budjetti- ja talouspolitiikan muutoksiin, niin silti ne eivät ryhdy tarpeellisiin toimenpiteisiin näiden suositusten täytäntöönpanemiseksi. Ja lopuksi meillä on julkisia, julkilausumia liittyen riittämättömään joustavuuteen näissä äh, sixpackissa ja äh, twopackissa. Minä olen sitä mieltä, että ei tämä Euroopan unionin taloushallintojärjestelmä ole ongelma, vaan todellinen ongelma on se, että äh, kilpailukyky on vähentynyt joissakin jäsenvaltioissa ja se, että ei ole poliittista tahtoa saada aikaan kasvua, kilpailukykyä investointien kautta, resurssien järkevän käytön kautta ja teknologian käytön kautta. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Stolijan. Herra kollega Fani haluaa esittää teille kysymyksen. Kollega Sani, olkaa hyvä. Minä haluaisin kysyä kollegalta, uskooko hän todella siihen, että euroalueen taloushallinto toimii, kuun vuoden 2013 lopulla vain neljä valtiota 17 noudattivat kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä. Minä olen sitä mieltä, että sen sijaan, että puhuttaisiin noin vain, pitäisi joskus katsoa myös tilastoja ja lukuja. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tulee velkaan ja kun on menettänyt kilpailukykyä, niin ei ole kuin yksi ratkaisu uudellaan järjestäytyä jo, ja solidaarisuutta, jotta toiset kumppanit hyväksyvät sen, että tarvitset aikaa, jotta voit tehdä sen, mitä tarvitaan omassa maassasi. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Stolzen. Puolitoista minuuttia kollega Fernandes, sitten kollega Sulik ja sitten kollega Kuoka. Kollega Fernandes. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Vuoden 2010 valtava kriisi osoitti, minkälaisia ongelmia Euroopan unionissa on. Tarvitaan parempaa taloushallintoa. Siitä sitten kehitettiin sixpack ja tuupax, joista keskustelemme nyt, ja joilla pyritään valtioita suitsemaan. No silti tässä ollaan kriisissä edelleenkin. 2012 ongelmat olivat entistä suuremmat ja tarvittiin myös yhteistä talouspolitiikkaa, ja siitä sitten saatiin pankkiunioni aikaiseksi. Mutta tämä tie on vasta alkanut. Me tarvitsemme vakaata talousunionia ja nämä julkisen talouden säännöt tarvitse, liittyvät myös kansalliseen budjettipolitiikkaan tällä hetkellä. Me emme nyt voi ryhtyä tutkailemaan jokaisen jäsenvaltion talousarviopolitiikkaa ja tutkailla sen epäonnistumista. Me tarvitsemme sitä, se, meidän täytyy nimenomaan saada unionin kokonaiskuvaan tämä budjettipolitiikka, ei pelkästään yhtä maata koskevaan. Eli täytyy tutkailla ko- koordinoida tätä unionipolitiikkaa yhtenäisesti ja voida sitten, voimme sitten vastata näihin budjettipoliittisiin haasteisiin. Ja näin saamme aikaan kasvua, näin meidän, me tarvitsemme lisää joustavuutta tähän järjestelmään ja meidän täytyy saada tämä eurooppalainen analyysi ja kokonaisarvio jokaisen jäsenvaltion talousarviosta todella toteutumaan. Hyvä komissio varapuheenjohtaja, me tarvitsemme lisää joustavuutta ja yhteistä eurooppalaista budjettipolitiikkaa. Kiitoksia kollega Hernandez. Sitten puolitoista minuuttia kollega Sulik, sitten kollega Guoka, sitten kollega Syli Kiotis. Kollega Sulik. Kiitoksia, toimiiko? Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Sixpack ja on ollut voimassa 2011 joulukuusta, joulukuusta lähtien, eli täydet kolme vuotta, siksi pakotettiin käyttöön tukemaan vakaus- ja kasvusopimusta, koska sit, tätä ei kukaan ottanut vakavasti. Katsotaanpa nyt vaan sitten tuloksia. Näiden kolmen vuoden aikana, jolloin Sixpack on ollut olemassa ja voimassa, velat ovat nousseet Italiassa 110-135 prosenttiin BKTstä, Espanjasta 70-95 prosenttia, Ranskassa 80-95 prosenttia. Nämä maat eivät ota tätä sixpackia vakavasti. Otetaanpa sitten Ranska äh, esimerkiksi. Vuonna 2010 Ranska sanoi, että vuonna 2012 me tulemme alittamaan tai pitämään kiinni 3 prosentin alijäämän rajasta. Sitten vuonna 2012 Ranska sanoi, että me lähtemme vuoteen 2015. 2014 sanottiin, että 2017 sitten ja mitään sanktioita näistä siirtelyistä ei tule. Ja sitten vielä Ranskan talo, valtiovarainministeri sanoi, herra Sapaa, että komissiolla ei ole oikeutta hylätä meidän budjettiamme, koska suvereniteetti kuuluu Ranskan parlamentille. Ja nyt he, tämä he Sapa san, valvoo Moskovitsi joka on hänen edeltäjänsä. Tämä on vitsi. Kiitoksia kollega Suli. Sitten vuodessa minuutin verran kollega Guoga. Sen jälkeen kollega Sylikiotis, kollega Höckmark. Commissioner Chairman, um... IMCO... Kiitoksia komission jäsen puheenjohtaja. IMCO-valiokunta tällä hetkellä työstää mietintöä eh, yhtenäismarkkinapilarin paremmasta integroinnista ohjausjaksoon. Mielestäni sisämarkkinat ovat eh, avain kasvun saamiseen ja me olemme unohtaneet tämän, koska jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön erittäin hyviä direktiivejä ja suosituksia ja tässä me epäonnistumme. Eh, lisäksi vuotuinen kertomus sisämarkkinoiden integrointiosta sitä komissiolle antanut. Missä se on? Euroopan parlamentti haluaisi ehdottaa erilaisia analyyttisiä välineitä, parametreja. Meidän täytyy mitata äh, onnistumisemme. Jokaisen on nähtävä se. Metodologia jolla voitaisiin mitata hallinnollisen taakan vähentämistä. Tässä me epäonnistumme liian paljon byrokratiaa. Tämä on liian vaikeaa, mutta mitataan tämä, jotta näemme, mitä pitäisi tehdä. Lisäksi haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on panna täytäntöön eurooppalaista ohjausjaksoa. Muuten ei ole mitään järkeä siinä, että meillä on sisämarkkinapilari. Mm, lisäksi haluaisin Kiitoksia. Seuraavaksi minuutin verran kollega Syli Kiotes, sen jälkeen kollega Hökmark, sen jälkeen kollega Tang. Syli Kiotes. Hyvät kollegat, komission arviointia ei oikeastaan voi ottaa kovinkaan vakavasti. Tämä on nyt poliittisesti perusteltu ja näin sitten sanotaan, että nämä kahdeksan lainsäädäntöosasta ovat toivin ja toimineet eh, ja näin ollen uusi politiikka olisi ikään kuin onnistunut. Tässä ei näytä ollenkaan haittaavan se, että viimeisten seitsemän vuoden aikana eurooppalainen, Euroopan talous on jumiutunut paikalleen ja lamautunut No, alijäämä ehkä tässä nyt sitten on pienentynyt, mutta kuka on kiinnittänyt huomiota sosiaalipuolen ongelmiin, valtavaan nuorisotyöttömyysongelmaan, köyhyyteen, luisumiseen, pitkin Eurooppaa. E, ja e, eikä, eikä tämä ole näkyvissä tässä kertomuksessa alkuunkaan eikä oikeastaan puhuta siitäkään, miten komission pitäisi tukea jäsenvaltioiden politiikkaa. Ei tässä ole mitään demokraattista valtaa takana, eli nyt ollaan vain ajautumassa entistä huonompaan. Jotis. Kiitoksia edustaja Sylkiötä. Sitten kaksi minuuttia kollega Hökmark, sen jälkeen kollega Tang, sen jälkeen kollega Calvet Champon. Mikro. Mikrofoni. Puhemies, kiitoksia komissaarille e, oikein hyvästä johdannosta. Minusta tässä on kaksi kohtaa, joita täytyy painottaa. Ensinnäkin tie, jolla e, heikennetään e, sosiaaliturvaa, lisätään työttömyyttä, heikennetään työt, kilpailukykyä ja lisätään sosiaalista rauhoittomuutta tapahtuu ja rahaa käyttämällä, jota ei ole. Jos vaan alijäämät olisivat olleet ratkaisu, ja jos alijäämät olisivat elvyttäneet talouskasvua ja työllisyyttä, meillä ei olisi ollut sitä kriisiä, joka meillä edessä on edelleenkin tänään. Ei ole niin, että valtiontalouden vakauttaminen olisi aiheuttanut ongelmia. Ongelmat johtu, liittyvät uskoihin, jotta, vo, jotta voidaan ratkaista taloudelliset ongelmat lisäämällä alijäämää ja lisäämällä velkataakkaa. Tämä täytyy muistaa, että tämä, ja tämä on juuri tapahtunut toisekseen. Tämän vakaussopimuksen tarkastelu saattaisi olla hyvää tehdä se mutta vielä enemmänkin, vielä tärkeämpää on katsoa niitä oikeita tuottoja, eli sitä kun komissio käsittelee äh, alijäämämaita, jotka ovat äh, lykänneet rakenteellisia uudistuksia myöhemmäksi, eivätkä noudata sääntöjä. Uskottavuus äh, merkitsee, että on uskottava. Hmm. Euroopan unioni täytyy olla uskottava. Komission on oltava uskottava ja vakaussopimuksen on oltava uskottava. Jos me heikennämme uskottavuutta, antamalla suurien jäsenvaltioiden lähteä lipettiin ja, ja hylkäämään sääntönsä ja vastuunsa se maksaa meidän kaikkien uskottavuuden. Se ei auta missään minkään ongelman ratkaisemisessa, vaan se luo enemmänkin ja tekee kriisistä vieläkin syvennön. Ole uskottava ja pidä kiinni säännöistä. Kiitti. Dank, Herr Kollege Kiitoksia kollega Höckmark. Kollega Höckmark. Äh, otatteko vastaan kysymyksen kollega Matiakselta? Otatteko vastaan kysymyksen kollega Matiakselta? Kollega Hökmark. Äh, äh. no, kollega Matias. Kiitokset, niin hyvä Högmark. Ymmärrän, että uskotte näihin sääntöihin ja myös velkaa täytyisi vähentää ja alijäämääkin leikkaamalla julkisia kustannuksia ja eh, lisäämällä sosiaalista epätasapainoa. No mitä, mit, millä muin keinoin teidän mielestänne velka voitaisiin vähentää, eh, jottei kansalainen joutuisi kärsimään? Miten teidän mielestänne velka oikeastaan voitaisiin uuden rakentamatta hoitaa? Kiitos kollega Matias. Kollega Niin, Rova Matias täytyy sanoa, että se uhka äh, hyvinvointivaltiolle tulee sellaisesta politiikasta, jota nyt puolustatte. Usko siihen, että voidaan käyttää olemassa olematonta rahaa äh, vie teidät todelliseen krooniseen äh, säästöpolitiikkatilanteeseen, jota olen nähty joka maassa. Tämä on johtanut siihen, että investointit vähennevät, teollisuudessa, yrityksissä ja työpaikat vähenevät. Nähkää todellisuus, katsokaa ympärillenne, missä me olemme onnistuneet ja missä me olemme epäonnistuneet. Katsokaa tämä, miten se on tehty Euroopan unionin joka puolella. Kiitoksia kollega Högmark. Sitten annan vielä tällä kertaa toisenkin sinisen kortin. Hyväksyttekö sen, että me otamme nyt kaksi välikysymystä? Ja että tässä on kysymys sellaista kollegasta, joka ei ole vielä puhunut. Otatteko vastaan kysymyksen herra kollega Mundolta? Olkaa hyvä Mundo. Mono aussi? Mundo myös. Einen Moment. Hetkinen. Kollega Mono niin ikään on puhunut sitten hyväksyn Kolnishin kysymyksen, koska Kolnish pyysi ensimmäisenä. Otatteko vastaan Kolnishin välikysymyksen? Sinisen kortti, olkaa hyvä. Me, niin merci. Excuse me, excuse me. Anteeksi. Kollega Fura, Peres sanoi selvästi, minä hyväksyn kaksi sinistä korttia ja sitten jos tulee enemmän, niin sitten minä oikaisen sen, sen jälkeen, kun ihmiset ovat puhuneet, nyt on kaksi puhunut. Meillä on kolme lisäkysymystä, ja sallin nyt Kolnishin, jos Collins ilmoittautuu ensiksi. Ja te ilmoittaudutte kolmanneksi. Hökmark, otatteko vastaan Kolnishilta väli, tällaisen sinisen kysymyksen? Kiitos puhemies. Lyhyesti. Niin Hökmark, te olette nyt leimannut alijäämän julkisen talouden alijäämän No to, toisaalta voidaan teidän näkemyksenne hyväksyäkin, mutta onko tämä julkisen talouden alijäämä todella seurausta siitä, mikä on vielä vakavampaa pikemminkin, eli kauppataseen alijäämä. Ja tuo kauppataseen alijäämä on syntynyt itse asiassa siitä, että Euroopan markkinat ovat avoimet kokonaisuudessaan. Tämä, se... Herr Kollege Höckmark. Herra Hökmark. Mikro. Mr. Speaker. Puhemies, sanoisin herra Collinsille, katsokaa ympärillenne maailmassa, katsokaa vapaata kauppaa, katsokaa kukoistukset, näette protektionismia, te näette siis vähemmän kukoistusta, ei missään muualla maailmassa ei ole pystytty kehittämään taloutta ja yhteiskuntaa ilman avoimuutta. Katsokaapa Euroopan unionin jäsenmaista. Näin, nämä jotka hoitivat vapaa, ongelmat, ovat vapaakauppan aidoita. Tiedän, että, että kuitenkin, että kun sitten puhuttu toiseen joukkoon, te, minä en te, teihin vetoa. Kiitoksia, herra Höckmark. Kiitoksia, kollega Höckmark. Yritetäänpä nyt olla mahdollisimman oikeudenmukainen. Tähän kuuluu myös siitä, että kysymys on 30 sekuntia ja vastaus myös 30 sekuntia. Nyt on vuorossa puolitoista minuutin ajan Tang, sitten Calve Champon ja sitten kollega Lyhijarik, kollega Tang. Thank you, Chair. Kiitoksia, puhemies. Puhun hollantia. Ajatelkaapa, että on huono ilma, on kova tuuli, sataa kaatamalla, mm, pilvet ovat synkkiä ja sitten salamoja. Uskotteko, että lentokone laskeutuu silloin autopilotilla? No ei tietenkään. Euroopassa on vieläkin huono ilma, velka on liian korkea, työttömyys on liian korkea, kasvu on heikkoa ja uusi luottamus horjuu. Komissio on tällä välin arvioinut talouspoliittisia sääntöjä siksi ja tupäkkiä, mutta se ikään kuin lentää autopilotilla. Huonoa ilmaa, huonoa säätä ei tässä huomioida, eikä sitä myöskään poisteta. Mitä sääntöjä me tarvitsemme näissä hankalissa olosuhteissa? Talouspoliittisissa puitteissa rakenteellinen vaje on erittäin tärkeä termi Teoriassa se on oikein hieno termi, mutta käytännössä ei, koska me ikään kuin lennämme e, ja meidän korkeusmittarimme on rikki. Tällä välin olemme nähneet, että valuuttarahasto ja komissio arvioivat rakenteellisen vajeen toisin ja että rakenteellinen vaje voi muuttua vuoden aikana voimakkaasti. Tämä ei kyllä tule helpottamaan pehmeää laskua. Kiitos kollega Tang. Voin ilmoittaa, että tämä autopilotti näyttö taas toimii. Seuraavaksi kollega Calvin Chambon minuutin verran. Eh, eh, merci, monsieur le Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin esittää uskottavuusnäkemyksen, koko Euroopan hankkeen uskottavuusnäkemyksen. Monethan meistä siihen viittaavat. Sixpackin ja Tuupäkin täytyy nyt saavuttaa tuo uskottavuus. No, ei tässä nyt välttämättä näin uutta asiaa kannata ryhtyä uudistamaan, mutta kuitenkin täytyy korjata siinä olleita ongelmia. Esimerkiksi maiden syrjy, syrjiminen. Se tietysti torpedoi täysin unionin uskottavuuden ja on täysin väärin uskoa, että Espanjassa olisi tehty uudistuksia vain. Siellä on tehty valtavia uhrauksia pikemminkin. Hyvä komission jäsen, tässä puhumme enemmästä Euroopasta, kun sitten energiaunioni, yhtenäismarkkinat esimerkiksi ovat kärsineet ja pääomamarkkinat myöskin. Ei ole luotu minkäänlaista solidarisuutta, jos me emme esimerkiksi eurobondikysymystä saa ratkaistua valvonnan rinnalla kannalla. Kiitoksia kollega Kalve Champon. Hiarik ei näytä olevan paikalla. Tämä saattaa liittyä näihin näyttöongelmiin, koska yleensä on, on paikan. Kollega Niedermayer, kaksi minuuttia. Thank you very much, uh, dear colleagues. Kiitos kollegat. Ensinnäkin sanoisin, että olen kovin iloinen siitä, että voimme keskustella tästä aiheesta, että keskustelemme siitä, niistä säännöistä, jotka hyväksyttiin joku vuosi sitten. Ja on yhä uskottavampaa, että, että että talouspolitiikkaa pitäisi kehittää niiden pohjalta, jotka olisi, se politiikka olisi hyvä meille, mutta niin maille että tämä politiikka voi myös lopettaa kriisin. Ja muistuttaisin brittikollegamme, että, että velkakriisi ei koskenut, ei, ei koskenut pelkästään euromaita, vaan koski myös euromaiden, ulkopuoli, euromaiden ulkopuolisia kansantalouksia. On hämmästynyt kuullessani, että monet sanovat, että epä, sanat ovat epäonnistuneet. Voidaan, voidaan nähdä selvästi, että, että eh, kriisiä edeltänyt eh, politiikka epäonnistui politiikka, jossa luotiin suuria alijäämiä, jossa lisättiin velkasuhdetta, velkojen BKT-suhdetta ja lisättiin menoja. Ja tämä taas merkitsi sitten aika voista epäuskottavuutta. Jos haluamme löytyä, löytää vastuullisen niin työttömyydestä ja talous, puuttuvasta talouskasvusta, niin se on selvästi nähtävissä. Mitä voidaan tehdä? Meidän ei nyt puhutaan kehyksien muutoksista, se ei ole välttämätöntä, se on toiminut. Meidän pitäisi olla tarkkoja silloin, kun jos, jos me, kun me puhumme muutoksista, jotka saattuvat, vaikuttavat uskottavuuteen, kuitenkin on kysymys korkokannasta. Me olemme, ja me olemme lisänneet alijäämää äh, prosentilla – kuten täällä brittikollega, totesi, lähitulevaisuudessa voimme puhua monista asioista, muun muassa millä tavalla voimme saada maat noudattamaan suosituksia, millä tavalla voidaan kalkyloida paremmin tasapaino ja miten voidaan sitten kiinnittää enemmän huomiota euron ulkopuolisiin maihin. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Niedermayer. Es folgt... Kollega Niedermayer, seuraavaksi kollega Sant. Kiitokset puhemies. Siksi, että järjestelyt, niillä oli tarkoitus varmistaa, että euroalueen suuntaviivoja noudatetaan. Niillä on kalibrointi ja maltillinen äh, konsepti, millä tavalla talous ja, äh, ja äh, finanssipolitiikka toimii. Kuitenkin on, tätä suuntaa ei ole määritelty. Meidän täytyykin aprikoida, onko ne vakuutus, että, että onko tämä vakuutus riittävän hyvä. Ja kuitenkin projektin sydämessä poliittinen, politiikka on vallinnut ja se on suhteessa siihen valtavaan poliittiseen pääomaan, jota on käytetty tähän projektiin. Ne noudatta, ne, siinä puhutaan monenkeskistä anna, antaa ja ottaa politiikkaa keskisten toimijoiden kesken, jotka nyt sitten nyt vastata kansallisiin intresseihin positiivistinen superrakenne, johon kuuluu valio, valiovertainen tuloskortit ja niin poispäin, jotka on käytetty tähän projektiin, sillä hämärretään tätä todellisuutta. Ehkä siinä, on, siinä, vaan käsitellään oireita eikä niinkään todellisia syitä. Ja euroalueen muutos, operaatioiden muuttaminen ja niiden läpinäkyvyys nykyisessä alueen tilanteessa vaatii vahvaa liikettä kohti poliittista federalistista rakennetta, joka tuntuu olevan vaikea hamma. Siis sixpack ja twopack ja muut välineet, niiden soveltaminen merkitsevät, että voidaan kysyä, että ovatko, ovatko, vastaavatko nämä mekanismit siis tällaisen kasvuongelmiin euroalueen kokonaisuudessa vai heijasteletko ne kansallisia intressejä. Ei ole mahdollista antaa yksiselitteistä vastausta tällaisiin kysymyksiin. Tämä mahdottomuus heijastelee syvää ja systeemistä epäkohtaa tässä tämän nykyisen mekanismin rakenteessa, joka on kehitetty yrityksen erehdyksen menetelmällä. Kiitoksia kollega Salt. Sitten kollega Kyrtsos. Ευχαριστώ κύριε Νομίζω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να μπερδέψουμε. Kiitos puhemies. Uskon, että tässä nyt on se vaara, että mekanismi ja sisältö sotkevat, sokeutuvat toisiinsa. Voimme arvostella sixpackia ja twopackia ja itse asiassa vain hajoitamme kuumemittarin mittaamatta varsinaista kuumetta. Täm, tässä ollaan taloudellisesti sairastuneita. Meillä on ö, kaikenlaista ylijäämää. Jos katsomme sitten Irlantia ja Portugalia, ne ovat sinänsä ihan hyvin selvinneet. Jos katsomme Viroa ja Latviaa, nekin ovat hyvin selviytyneet ja päässeet euroon. Kyproskin on yleisesti ottaen menestynyt, mutta valitettavasti minun maani Kreikka ei ole selviytynyt ja Kreikan ongelmista seuraavaa. Viisi vuotta sitten olin toimittaja ja seurasin näitä asioita jo ennen euroa ja ennen näitä kahta uudistuspakettia ja ennen vakautusmenettelyä. Tilanne oli aika samantyyppinen tai oli sen tyyppinen, että silloin ähm, jaettiin korkeita eläkeitä, oli valtavan korkean tason hyvinvointijärjestelmää, jota yksityinen sektori ei voinut tukea. Ja äh, tässä sitten britit ovat itse asiassa nyt väittämässä, että euro on aiheuttanut kaikki ongelmat Kreikassa. Äh, no, ongelmat saattoivat olla jo aikaisempiakin, kun eläkkeen sai sataprosenttisena tai jopa korkeampana omasta palkastaan ja Britanniassa pikemminkin 35-40 prosenttia viimeisimmästä palkasta, joten ongelmat olivat jo olemassa aikaisemmin eikä niitä pikemminkään euro luonut. Euro pikemminkin helpottaa velkamme uudelleen rakentelua niin kuin Irlannissakin, niin voitaisiin myös saada lainakustannukset alhaisemmiksi. Jos viitaan Draghiin, niin tässä näyttää nyt Eurooppa tulleen heikommaksi, mutta se saattaa auttaa maita kuten Kreikka. Kiitos kollega Kyrtsos. Kollega Kyrtsos, sallitteko kysymyksen edustaja Vallilta? Ja, herr Kollege Valli, bitte. Kollega Valli, olkaa hyvä niin, kiitoksia äh, puhemies. Haluaisin esittää ihan yksinkertaisen kysymyksen. Jos te uskotte, että tämä on kestävä valuutta euro teidän valtiolle, niin onko se kestävä se äh, korko, joka teidän valtion joutuu maksamaan tällä hetkellä noin 9 prosenttia, kun olette rahoituskriisin kourissa samalla kun Saksa maksaa 0 prosenttia tai negatiivisia äh, korkoja? Θα ήθελα να είναι το επιτόκιο πληρώνει χώρα. Niin, haluaisin vastata tähän. Haluaisin, että korkotasomme vastaisi Irlannin korkotasoa. Tätä toivoisin. Kyse on 10 vuoden valtion velkakirjoista 1,2 25 prosenttia. No katso, verrataan tätä vaikkapa Portugaliin ja Portugaliin velkakirjoihin ja niiden korkoihin, joka, joka on 2 prosenttia tällä hetkellä meidän korkokantamme on oikeastaan noussut, koska markkinat eivät ole meitä tukeneet. Kiitoksia kollega Sallitteko lisäkysymyksen herra Lukelta? Olkaa hyvä. Hyvä kollega, minä ymmärsin, että sanoitte, että euro auttoi äh, Kreikkaa uudelleen järjestämään äh, velkansa. Eikö ollut ennemminkin niin, että velkojen hyvä tahto johti tähän äh, ja he luopusivat, luopuivat sadan miljardin euron vaatimuksista ja Kreikka olisi pystynyt maksamaan velkansa, jos sillä olisi ollut oma keskuspankki ja oma valuutta? Niin, Kreikan velka on julkista velkaa, ei yksityisen puolen velkaa, joten meillä on poliittinen ja moraalinen velvoite maksaa se. Ja maksamme sen kyllä ajoissa. Ja nyt on, kes, ollaan keskustelemassa velan takaisinmaksusta 30-50 vuoteen, mutta tarvitaan tietyt ehdot tähän myös rakenteelliset uudistukset kuuluvat näiden ehtojen piiriin. Kreikkaa uudistetaan ja sen velat maksetaan. Kiitoksia, Kyrtsos. Sitten puolitoista minuuttia kollega Sani. Kiitos puhemies. Nyt tämä keskustelu tämän keskustelun aikana ajattelin, että jos me euroedustajat tai sitten komission edustajat menisimme kahvilaan ja kysyisimme, ymmärrettävätkö tavalliset kansalaiset, mitä two-pack on tai six-pack. No tämä keskustelu on kuitenkin myötävaikuttanut siihen, että sitä voidaan selvittää. Minä kiitän kollegoita, jotka ovat selvittäneet se, mitä se on ja mitä nämä äh, paketit ovat, mitä nämä paketit ovat. Ne ovat kuitenkin tässä tärkeässä asemassa eurokriisin ratkaisemisessa. Ja on toinenkin tärkeä kysymys, jonka haluan esittää suoraan komissaarille. Mitä olette tehnyt tai tehneet jotta yhteiskunnallinen keskustelu olisi paremmassa jamassa, koska minä epäilen, että nämä toimenpiteet, six-pack ja two-pack, ovat siinä mielessä ongelmallisia, että yhteiskunta ei ymmärrä näitä ja siksi emme ole pystyneet tavoittamaan todellista sellaista tilannetta, että syntyisi todellinen yhteiskunnallinen dialogi. Kiitoksia kollega Shani. Sitten kaksi minuuttia kollega Hybner arvoisa Kiitoksia puhemies. Varapuheenjohtaja Dombrovskis, haluaisin korostaa kolmea asiaa. Ensinnäkin äh, uskon, että äh, taloushallinnon äh, luonne pakottaa meidät katsomaan pidemmälle kuin six-pack ja two-pack sellaisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi pankkiunionin, vaikka se ei olekaan taloushallinnon elementti, mutta me kaikki tiedämme, että se voi tuoda vakautta järjestelmään ja myöskin vaikuttaa emun kapasiteettiin saavuttaa tavoitteensa. Eli jos taloushallinnossa yritetään tunnistaa parantamisen varaa, niin meidän on huomioitava tämä. Sitten toiseksi Taloushallinnon puitteet ovat ottaneet käyttöön useita sääntöjä, mutta menestys riippuu oikeista valinnoista ja tiedämme, että kansalaiset katsovat taloushallinnon tuloksia, he eivät tee eroa niiden valintojen välillä, jotka on tehty kansallisesti ja niiden sääntöjen välillä, joille tämä järjestelmä perustuu. Tämä saattaa tietenkin lisätä herättää epäilyä järjestelmän toimivuudesta ja demokraattiudesta, joten samalla kun kunnioitamme sääntöjä, meillä täytyy olla myös parempia räätälöityjä valintoja ja meidän täytyy tarkkaan arvioida ja toivottavasti myös täyttää tuo legitiimiyden aukko ja kolmanneksi kasvusta. Erityisesti tänä päivänä mikä tahansa taloushallinto tarvitsee todellisen kasvuulottuvuuden ja rakennemuutokset ovat tässä tärkeitä. Kuitenkin meillä ei ole mekanismeja uudistusten kannustamiseen. Sopimukselliset uudistukset, joita ehdotettiin, ne poistuivat tässä euroryhmän johtopäätelmät joulukuussa avaavat jälleen tämän kysymyksen, joten toivottavasti meillä tulee olemaan myös suuri sitoumus rakenteellisia uudistuksia varten. Toivottavasti komissio äh, menee tähän suuntaan ja on johtavassa asemassa tässä. Kiitoksia kollega Hybner. Puolitoista minuuttia kollega Bayer. Kiitos puhemies, hyvä varapuheenjohtaja. Niin, tässä voidaan tutkailla näitä makrotaloudellisia vaikutuksia, mutta täytyy mahdollisimman laajasti ja johdonmukaisesti tätä asiaa arvioida. Two-pack ja six-pack, me olemme saaneet siitä nyt tällaisen komission teknisen julkilausuman, jossa on puhuttu vain alijäämistä eikä sen enempää. Tässä ei ole puhuttu talouskasvun vaikutuksista eikä työttömyysvaikutuksista, sosiaaliturva-oikeuksista, köyhyyden kasvusta ja suurin osa kansalaisista kuitenkaan nyt tässä kuitenkin näkee näiden pakettien arvioinnissa ainoastaan tiukan kurin ja köyhyyden lisääntymisen, perusoikeuksien loukkaamisen, kuten perusterveydenhoidon huonontamisen. Tämä on johtanut yhteiskunnallisesti epätasa-arvoiseen tilanteeseen. Euroopan täytyisi nyt taas luoda uutta toivoa ja uutta solidaarisuutta ja luoda tällainen uusi apupaketti, pikemminkin, jossa puhuttaisiin julkisen, julkisesta investoinnista ja kannettaisiin paremmat, parempaa vastuuta ja myös sitten luoda sellaista verotusta, joka kiinnittää huomiota myös yrityksiin ja suuriin pääomiin. Näin meidän täytyy myös poistaa tätä sosiaalista dumpingia ja ympäristöongelmien jatkuvaa tuottamista. Tässä taloudellinen epäonnistuminen vaatii meitä tutkailemaan strategiaa uudelleen. Tässä on nyt vain sokeasti kiristetty vyötä jatkuvasti. Nyt täytyy muuttaa suuntaa tyystin ja pikemminkin luoda paljon kestävämpää, sosiaalisesti kestävämpää politiikkaa. Kiitoksia, Kolkabaje. Kollega Baye, sallitte, otatteko vastaan kysymyksen kollega Manolta? hyvä kollega Hyvä Baye, hyvät kollegat, niin olen täysin samaa mieltä julkilausumastanne, mutta jos ajatellaan vaikkapa Ranskaa ja näitä uusia sääntöjä, miten niitä saataisiin Ranskassa näitä mainioita sääntöjä noudatettua. Hyvät kollegat, hyvä kollega, kiitos kysymyksestä. Niin kun otit, aina kun otatte puheenvuoron, niin aina äh, Ranskan sosialisteja te äh, tuho, tu, vain arvostelette, mutta minä tulen Belgiasta ja minä haluaisin nyt sitten tässä jollakin tavalla päästä tasapainoon jatkuvan sosialistien ja liberaalien vaihtelun välillä. Kiitoksia. Ja kaikki ne, jotka eivät puhu, jotka, kaikki ne, jotka ranskalaisia puhuvat ranskaa. Sitten seuraavaksi kollega Komi. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, minä olen sitä mieltä, että tämänpäiväinen keskustelu on yksi tärkeimmistä, jota voimme käydä Euroopan kansanedustajana ja kansanedustajana meidät kansalaiset ovat välineet suoraan, jotta muuttaisimme tilannetta. Me emme ole täällä protestoimassa ilman, että meillä olisi ehdotuksia. Meidän täytyy saavuttaa selkeät tavoitteet, muuten emme vastaa siihen, mitä kansalaiset meiltä odottavat. 25. marraskuuta välitettiin selkeä viesti, jotta 99,9 prosenttia tässä parlamentissa tuki enemmän Eurooppaa, tasa-arvoisempaa Eurooppaa ja demokratioiden ylläpitämistä. Kaikki ryhmät julistivat tätä, oli vain muutama vasta ääni mm, mm, kriisin aikana mm, tulee kasvu ensin, muuten sieltä ei pääse enää ulos. Ilman kasvua meillä on vakautta, josta tulee melkein vankila. Joten jos kasvua varten tarvitsemme lisää velkaa ainoastaan ja ainoastaan, ja italialaisena pystyn kyllä ymmärtämään teidän epäluulonne investointeja varten, niin miksi emme sitä ottaisi? Minä olen sitä mieltä, että investoinnit ovat se trampoliini, jolla pääsemme kasvuun, ja ne sitten luovat todella työpaikkoja paikkoja. Tuen täysin Junckerin suunnitelmaa finanssiunionissa. Se ratkaisisi useita ongelmia Italiassa, kun ottaa huomioon, millainen verotus meillä on. Jotkut italialaiset täällä valittavat kasvu- ja vakaussopimusta, mutta usein katsotaan muualle eikä katsota kotiin päin. Saadaan tilit kuntoon ensin kotimaassa. meillä keskustellaan myös työttömyydestä Saksassa, jossa euro on työttömyydestä e, Englannissa, jossa työt, euroa ei ole, ja siellä asteet ovat paljon alhaisemmat kuin meille. EKPlle puhuja kesken. Seuraavaksi kollega Mavrides, puolitoista minuuttia. Puhemies, minä haluaisin puhua myös komission suuntaan ensiksikin. Me olemme yhtä mieltä yhteisestä eurooppalaisesta talostamme, erityisesti Euroopan kansalaisten elintason näkökulmasta. Tässä nyt täytyy puhua unionin rajalta toiselle samanlaisesta järjestelmästä. Ei tietenkään tietyn jäsenvaltion velkoja muiden tule maksaa, mutta nyt kun puhumme taloudesta, niin ei tämä ole vain mikään peli, vaan yhdessä me voimme päättää säännöistä. Eivät, niin, ei niiden tarvitse välttämättä olla aivan juuri samat kaikille valtioille, jos ne eivät toimi. Ja minä haluaisin huomauttaa, en odottele oikeastaan kovinkaan paljon myöskään niiltä, jotka haluavat hajottaa koko unionin. Olen pettynyt niihin, jotka sanovat, että meillä on sama eurooppalainen visio, mutta kuitenkin jättävät osan Euroopan kansalaisista ulkopuolelle etelässä tai sitten Pohjois-Euroopassa. Ja meillä on maakohtaiset suositukset kyllä olemassa, mutta ei kuitenkaan maakohtaisia keinoja esitettynä. Meillä on pankkiunioni, vaikkei meillä olekaan sitten yhteistä talletussuojaa. Kiitos kollega Mavridis. Sitten kaksi minuuttia kollega Fernandes. Kiitoksia puhemies, komissaari, hyvät kollegat. koordinaatio ja siirt- koordinaation siirtyminen synkronointiin vaatii maksimaalista näkyvyyttä, läpinäkyvyyttä, joka on tärkeää Euroopan kannalta. Mutta myös ennaltaehkäisy on perustavanlaatuista, on parempi ehkäistä kuin, kuin parantaa tauti. Ja ja me emme tarvitse todellakaan uudelleen. Sitten lainsäädännöstä Sixpackista ja Twopackista niiden uskottavuutta täytyy parantaa. Meidän täytyy saada Euroopan toimielimet uskottaviksi ja meidän täytyy sitten oikaista virheet ennen kuin niistä kasvaa merkittäviä. Ennaltaehkäisy, kollektiivit toimet, yhteinen vastuu, solidaarisuus ja alijäämän hoitaminen niin, että se ei pääse kumuloitumaan – ja tämä on erityisen tärkeä tulevien sukupolvien kannalta. Me tarvitsemme älyköstä ja jär, järkevää, joustavaa tulkintaa Sixpackista ja Tupacista. Tässä yhteydessä on välttämätöntä, että emme hyväksy sitä, että talouskasvu ja työllisyys merkitsevät, toimivat vain kilpailukyvyn ehdoilla. Sosiaalinen kohesio ja alueellinen kohesio onkin erityisen tärkeä asia ja tällainen älykäs ja joustava tulkinta Sixpackista ja Tupakista eivät saa sitä haitata. Kiitoksia kollega Fernandes. Sitten puolitoista minuuttia kollega Danti. Kiitoksia puhemies. Arvoisa varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, on aika selvää, kuinka Euroopan taloushallinto on uudelleen muodoltava, kun otetaan huomioon viimeisten kuukausien paradigman vaihto. Meidän mannertamme kuvastaa e, epävarma kasvu, vaarallinen deflaatio ja vaarallinen työttömyys. Junckerin investointisuunnitelma on vasta ensimmäinen ja riittämätön askel e, eteenpäin prioriteetti, joka on asetettu kasvulle ja kehitykselle, sen on näyttävä nyt taloushallinnon teknisissä välineissä. Tämä on tärkeä mahdollisuus, ehkä viimeinen Euroopalle, Euroopalle, jota olemme kovalla työllä rakantaneet ja jotka nyt sokean talouspolitiikan takia murenee, sosiaal, murenee populismin ja nationalismin alla. Älykäs joustavuus ei voi olla mikään ystävällinen myönnytys, vaan sen täytyy olla strateginen valinta Euroopalle, samoin kuin rakenneuudistusten täytyy olla, jotka valtioiden on tehtävä tietyssä ajassa, mutta emme voi ajatella, että kaikki elpyminen perustuisi Junckerin ohjelmaan ilman, että samanaikaisesti rohkaistaisiin älykkäisiin menoihin jäsenvaltioissa. Me emme pyydä mitään abstraktia joustavuutta. Me haluamme äh, järkevää menokäyttöä, joka perustuu Junckerin suunnitelmaan ja äh, kestävään kasvuun, äh, todelliseen reaalitalouteen Kiitoksia kollega Danti. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia kollega Paranova. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Kaksi lainsäädäntöpakettia, joista me tänään puhumme, hyväksyttiin ennen kuulumattomissa olosuhteissa. Euroopan komissio on nyt uudelleen tarkastellut tätä pakettia ja uudelleen tarkastelun tulos osoittaa, että uudet koordinaatiosäännöt ja talousarvion valvontasäännöt ovat tuoneet myönteisiä tuloksia, kun tarkastellaan vajeiden määrää. Vaihtoehdot vähentyneet sanktiomekanismia ei ole vielä käytetty tosin. Sieltä huolimatta moitteeton varanhoito on edistynyt. Me tarvitsemme toimivan järjestelmän, järjestelmän, joka myötä vaikuttaa siihen, että voidaan välttyä menneisyyden virheiltä. Järjestelmä, joka myötä vaikuttaa siihen, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön tarvittavat uudistukset ja harjoittavat sellaista politiikkaa, jotka lisäävät kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä. Mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin, niitä täytyy parantaa. Uudet kehykset mahdollistavat sen, että voimme tehokkaalla tavalla käyttää joustavuutta hyväksi. Esimerkiksi ennalta arvaamattomissa olosuhteissa voidaan reagoida. Mikäli näin ei ole, uskottavuus on vaakalaudalla. Samantyyppisiä normeja ollaan hyväksymässä sen varmistamiseksi, että pienet maat pitävät kiinni aivan samoista kriteereistä ja säännöistä kuin suuretkin. Vetoisin Euroopan komission, jotta se takaisi sen, että jäsenvaltiot myöskin pitävät kiinni näistä säännöistä ja kunnioittavat niitä. Dank, Frau Kollegin Paunova. Kiitoksia kollega Paunova. Seuraavaksi Edustaja Gill, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ymmärrän, mitä kollegakin vaatii, että meidän pitää kiireesti tarkistaa talousohjauksen sääntöjä EU-ssa. Komission tiedonanto on pieni askel tässä, mutta pitää mennä pidemmälle jotta emme epäonnistuneessa säästöpolitiikassa. Talouspolitiikan ohjauksessa tarvitaan syvällisiä muutoksia ja parlamenttina meillä on tässä lainsäädäntömahdollisuudet, koska tosiasia on, että 25 miljoonaa työtöntä ihmistä, taloudellinen lama, pysähtyneisyys, liialliset velat, suuret vajeet, demokraattinen vaje, nämä säännöt eivät toimi, vaikka se on hienoa, että pyritään pitämään alle 3 prosentissa vaje. Meidän pitää tunnustaa kustannukset myös. Siksi minä uskon, että talous, talouspolitiikan ohjauksen raamien pitää olla laajemmat, pitää ottaa sosiaalisia tekijöitä huomioon. Kysy, ava, avainkysymyksiä ovat, mitä jäsenvaltiot tekevät köyhyydellä, veropetoksilla ja työ, nuorisotyöttömyydellä, miten ne lisäävät koulutuksen mukana tuomia mahdollisuuksia. Nämä kriteerit täytyy ottaa huomioon samalla tavalla analyysissä kuin julkisen budjettivajan ja julkinen velka. Mitä, kun ajatellaan, että talouteemme liittyvät täysin yhteen, ymmärrän, että tarvitaan tehokasta hallinnointia ja johtoa talouspolitiikassa ja fiksuja investointeja tarvitaan joustavalla tavalla, kun uudistetaan näitä kahta lainsäädäntökokonaisuutta. Tässä, tämä on tärkeä testi sille, että EU ottaa kansalaisissa vakavasti ja näin voidaan saada eurooppalaisesta hankkeesta sellainen, johon kansalaisetkin voivat uskoa. Minä vetoan varapuheenjohtaja Dombrovskikseen, että varmistatte sen, että komissio ei toimi vain kirjanpitäjänä, vaan kun katsotte taseita, puhuja keskeytetään. Kiitos Rova Kiel. Seuraavaksi Rova Domch. Mikrofoni spoštovane kolegice in kolegi strinjam se z ugotovitvami evropske olen täysin samaa mieltä komission kanssa ja muidenkin kanssa jotka sanovat että viimeisinä vuosina talouden ohjaaminen on joutunut umpikujaan. Siinä on ollut suuria ongelmia. kumpikin toimenpidepaketti tarjoaa mahdollisuuden päästä pois umpikujasta. Mutta onko kyse menestyksestä? Tätä on hieman vaikea arvioida näiden pakettien yhteydessä. Monilla on epäilyjä asian suhteen. Monet sanovat, että tiukempi, syvällisempi talousarvion valvonta on tarpeellista myöskin yksittäisissä jäsenvaltioissa. Jotkut, joskus jäsenvaltiot toimivat täysin irrationaalisesti tehdessään budjettipäätöksiään vain miellyttääkseen äänestäjiä. On hyvä, että makrotaloudellinen tasapaino ja sen valvonta nyt vahvistuvat ja että myöskin sosiaalinen puoli otetaan mukaan arvioihin. Komissio sanoi, että se on tehnyt jo 42 syvempää tarkistusta ja viisi väärinkäytöstä tai epäsäännönmukaisuustapausta on havaittu, mutta komissio ei kuitenkaan ole vielä ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin näiden väärinkäytösten suhteen. Riittävätkö yksittäisten hallitusten lupaukset vai luottaako komissio aivan liikaa hallitusten lupauksiin? Pitäisikö komission tarkemmin tutkia luvatut toimenpiteet ja niiden täytäntöönpano, jolla tiukempi tämän sen suhteen minun oman jäsenvaltioiden suhteen, Slovenian suhteen, voin todeta, että mitä tähän taulukkoon tulee, komissio on tässä nyt uskonut hallituksen puheita aivan liikaa. Voisin painottaa seuraavaa. Komission pitäisi jatkossa kiinnittää paljon enemmän huomiota yksittäisten toimien sisällön tarkastamiseen. Komission pitäisi kaikissa tapauksissa ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli sääntöjä noudatetaan. Sitten edustaja Ludvigsson, olkaa hyvä. Att vi är mycket noggranna i vår analys av sex och tvåpacken, hur den har fungerat så långt. On tärkeää, että tutkimme tarkkaan kaksi pakkia ja siksi pakkia. Pitää katsoa, miten tähän asti ne ovat toimineet, on mietittävä eh, tätä. Mutta pitää katsoa myös sääntelyä kriisi aikaan on tärkeää, että meillä on nämä säännöt, mutta on tärkeää, että pystytään jatkamaan myös eteenpäin. Jos mietitään näitä sääntöjä ja mietitään uutta tilannetta, ei nyt tarvita vielä muutoksia, mutta on mietittävä sitä, miten sääntöjä käytetään, sillä kyllä parannuksen para on säännöt ovat joustavia ja älykkäitä. Ongelma on se, että niitä ei käytetä tarpeeksi joustavasti ja älykkäästi kuin oli alun perin ajateltu. Pitää miettiä tilannetta, koska usein tässä on tietynlaiset ideologiset silmälaput, erityisesti mitä tulee talon kehitykseen ja nämä säännöt, niitä on käytettävä Aivan, todella, ei vaan niin kuin tähän asti, ja näin sitten pystytään tähän vuorovaihtoon, että voidaan parantaa investointitilannetta niissä maissa, joissa niitä tarvitaan. Eivät säännöt ole ongelmaisia, vaan niiden täytäntöönpano. Kiitos. Kiitoksia, Herra Ludvigson. Nyt siirrymme menettelyn ilman puhujalistaa. Valitettavasti puheenvuoropyyntö on kaksi kertaa enemmän kuin mihin meillä on aikaa, siksi minun täytyy nyt karsetetelistä Kollega Bokovic ensin. Hvala lepa. Eh, gospodarska in fiskalna unija je zelo pomembna tako za velike kot za male. Talous- ja eh, rahaliitto on myöskin pienten valtioiden kannalta erittäin tärkeä. Euro on erityisestikin pienten vientivetoisten tai viennistä riippuvaisten valtioiden, kuten Slovenian kannalta erittäin tärkeitä, tärkeä asia. Ja pieniin pitäisi koskea samat säännöt kuin suurinkin valtioihin. Talouskriisin jälkeen olin luen siitä, että Junckerin uusi paketti on tulossa. Yhtäältä tämä mahdollistaa sen, että ryhdytään tehokkaisiin toimiin ja luodaan uusia työpaikkoja ja varmistetaan valtion talouden vakaus ja voidaan muistaa yhteiskunnallinen puoli. Nämä uudistukset, joita valtiossa tehdään, täytyy ottaa täsmällisen syvällisen tarkastelun kohteeksi ja täytyy varmistaa, että uudistukset myöskin pistetään täytäntöön niin, että pitemmälläkin aikavälillä pidetään säännöstä kiinni. Suurimmassa roolissa ovat valtiot itse, ei niinkään EU. Kiitoksia. Pirinski, seuraavana, olkaa hyvä. Уважаемый господин Домбровскис, вие изглежда сте забравил първото изречение Kiitos ja hyvä herra Dombrovskis, vaikuttaa siltä, että olette unohtaneet oman tiedonantonne ensimmäisen virkkeen. Siellä sanotaan, että näiden uusien mekanismien tavoitteena on vahvistaa talouden ohjausjärjestelmää niin, että saadaan vakaata kohesiota talouskasvua ja vakaisti työpaikkoja. Ja tässä raportissa keskeisellä sijalla on se, miten uudet säännöt ovat johtaneet siihen, että EU-valtioiden talot ovat kestävästi lääntyneet toisiaan tässä puheenvuorossanne. Ette kuitenkaan antaneet minkäänlaista faktatietoa, ette maininneet mitään lukuja, jotka olisivat osoittaneet toteen sen, että me todella olemme pääsemässä näihin tavoitteisiin. Olisiko mahdollista vastata tähän kysymykseen tässä ja nyt? Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Marias. Kirja Proedre, από τη συζήτηση που έχει Puhemies. Keskustelu, jota tänä aamuna on käyty, tulee selväksi, että huomattava demokraattinen vaje vallitsee, mitä tulee talouden ohjausjärjestelmään. Tämä on kiistatonta. Tarvitaan demokraattista legitimiyttä, eikä ole mahdollista sanella talouspolitiikkaa jäsenvaltioille. Ei ole mahdollista pakottaa ja sanella kansalliselle hallitukselle tai parlamenteille tällaista politiikkaa. Junckerin komission kohdalla näemme juuri tällaisen jatkuvan. On muistio, on ohjelma ja tämä vain työnnetään meidän kurkustamme alas. On mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu komissaari Moskovitsin kohdalla me olemme nähneet, että on rikottu perussopimusten säädöksiä, koska sopimuksen mukaisesti komission pitäisi olla puolueeton ja me näytämme teille kyllä punaista korttia ja lähetämme teille ansaitsemanne viestin. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege Marias. Es folgt Herr Kollege Glesos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 kielellä varmasti puhutaan siitä, miten vuori synnytti ja puhutaan sitten tuloksesta ja tämä on se, mitä tässä nyt nähdään, sillä minusta kaikkien näiden uusien sääntöjen avulla ei voida havaita sitä, että lakkaisi ihmisten käyttö eh, pankkirien toimesta, nälkä ei ole loppunut eikä köyhyys eikä itsemurha-aalto ja tässä velka on vain lisääntynyt ja miksi? No siksi, että ihmiset uhrataan rahan alttarilla. Rahalla mitataan kaikki, ei ihmise, ihminen ei ole kaiken mitta. Ja kuitenkin tuotteet tuottavat työtä tekevät miehet ja naiset otsansa hiessä. Ja jos heidän työtään, jos ei käytetty niin kuin olisi tehty, ja jos työmarkkinat olisivat toimineet erilainen, niin tilanne erilainen. Kiitoksia edustaja Klesos. Sitten edustaja Maletic. Kiitoksia. Haluaisin lämpimästi tervetulleeksi komissaari Dombrovskisen. Useimmat kollegat jo huomauttivatkin, että säännöt ovat tärkeitä, koska niillä voidaan varmistaa systeemaattinen strateginen koordinoitu lähestymistapa taloushallintoon. Vielä tärkeämpää on kuitenkin jättää jäsenvaltioille varaa, jotta ne löytävät itse kaikkien parhaat ratkaisunsa kuninkuisen rakenneuudistuksista, valtion talouden tasapainottamisesta ja muista toimista. Mitään yhden koon ratkaisua ei ole copy-paste-ratkaisua. Euroopan talon ohjausjakson mukaisesti jäsenvaltiot voivat vaihtaa näkemyksiä ja vertailla parhaita tuloksia, jotta ne omakseen. On erittäin tärkeää myöskin tehdä työtä perustuslaillisten uudistusten aikaansaamiseksi Euroopan unionin tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisiä markkinoita täytyy vahvistaa, luoda pankkiunioni, yhteiset digitaalimarkkinat ja myöskin uutta kohesiopolitiikkaa tarvitaan. Nämä uudistukset ovat tärkeitä, jotta voidaan Euroopassa tehdä luova, innovatiivinen ja kilpailukykyinen Eurooppa, joka, jonka talous kasvaa ja vahvistuu. Kiitoksia. Vielä lopuksi tässä menettelyssä kollega Rosier. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies niin vaikeuksien edessä on aina vaikea syytellä eri tahoja. Yleensä tämä osoittaa tiettyä älyllistä laiskuutta myös. Tällaisessa tilanteessa EU-ssa, josta tänään nyt on puhuttu, tällainen helppous ei ole mikään vaihtoehto. Nyt äh, kaikkiin koskee tämä inflaatiotilanne ja niin edelleen. Tarvitaan demokraattista keskustelua. Ei ole pelkkiä säästöjä, jotka liittyvät, sään, säännössä, vaan tarvitaan todellista talouden ohjausjärjestelmää ja hallinnointia. Nimittäin tarvitaan yhteistyöhanketta jäsenvaltioiden kesken, ei ole kyse mistään kilpailusta, pitää palvella kansalaisia eikä toimia heitä vastaan. Ja tietysti tässä täytyy tarkistaa tämänhetkisiä välineitä ja tässä odotamme toimia juuri komissiolta. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia kollega Rosier. Menettelemään puhelista on päättynyt ja keskustelun päätteeksi komission jäsen Dombrovski saa puheenvuoron. Uh, thank you, Mr. Chair, uh, honorable colleagues. Uh, first of all, I would like to uh, thank everyone. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, jota tänään kävimme. Kuten aluksi totesin, komissio näkee uuden tarkastelun seurannan ja taloushallinnon vahvistamisen erittäin pitkälti vuoropuheluna kaikkien osapuolten kanssa. Euroopan parlamentti on avainasemassa tässä suhteessa. Olen huolisesti pistänyt merkille kaikki huomautukset, jotka täällä esitettiin. Niiden avulla me voimme havaita, mitä hyviä puolia talouden hallinnossa on ja mitä kohtia täytyy vielä parantaa. Niin ikään Odottelen ilomielellä sitä työtä, jota Rouva Peres ja Varjo ovat tekemään, kun he valmistelevat oma-aloitteen mietintöä valiokunta aloitteesta mietintöasiasta. Täällä esitettiin lukuisia huomioita, jotka ovat hieman tämän talouspolitiikan ohjauspaketin ja budjettikuripaketin tarkistamisen soitasohjelman ulkopuolella. Täällä esitettiin lukuisia kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, kuinka joustoa voidaan parhaiten käyttää hyväksi vakauden, vakauspaketin yhteydessä. Kuten hyvin tiedätte, komissio valmistelee parhaillaan yksityiskohtaisempaa ohjeistusta tai kansiakirja, joka liittyy parhaasta mahdollisesta käytöstä jouston osalta vakauspaketissa. Se tulee tarkastelemaan tätä asiaa ja sitten tulemme esittämään tämän asiakirjan teille ensi vuoden alkupuolella, ensi vuoden alussa. Siihen tarkastan lukuisia seikkoja, jotka mainittiin täälläkin mukaan luettuna se, kuinka otetaan talouden syklit huomioon, kuinka kohdellaan investointeja, seikat, jotka liittyvät rakenteellisiin uudistuksiin ja niiden kohteluun. Jälleen kerran totean sen, että kannattaa painottaa sitä tosiasiaa, että tämä asiakirja laaditaan nykyisen kasvu- ja vakauspaketin yhteydessä, kasvu- ja vakaussopimuksen yhteydessä. Mitä tulee investointien kohteluun, kun on kyse eurooppalaisesta strategisten investointien rahastosta. Tämä on asia, jonka komissio jo mainitsi esitellessään investointisuunnitelman. Tämän tyyppisiä investointeja tullaan kohtelemaan suopeasti. Muun tyyppiset menot pikemminkin otetaan huomioon velka- ja vajelaskelmaan. Nämä eivät aiheuta erillisiä menettelyjä kasvojen vakaussopimuksen osalta, mikäli jäsenvaltio ylittää kynnyksen, mikä summa ei ole suurempi kuin varat, jotka on tuohon rahastoon osoitettu. Me suhtaudumme suopeasti tällaiseen. On tietystikin selvää, että taloushallintojärjestelmän vahvistaminen on kaikkea muuta kuin loppuun saatettu työsarka. Ilomielen keskustelen teidän ja muiden osapuolten kanssa vielä intensiivisesti tulevina kuukausina samaisesta asiasta. Kiitoksia paljon. Kiitoksia komission jäsen Dombrovskis. Keskustelu päättyy näin ollen tähän. Istunto keskeytetään siksi kunnes äänestykset aloitetaan kello 12.